Hello everyone. Good afternoon. Hyvää, iltapäivää kaikille. Tämän viikon kokouksen esityslistasta, kun ajattelemme kuinka kauan äänestys luultavasti kestää huomenna keskustelu nuorten kanssa, jonka piti alkaa kello 11.30. Alkaakin noin 11, eli vähän aikaisemmin. Jos siellä vastalauseita, niin luonnos voidaan hyväksyä näin muotettuna. Haluaisin sanoa, että olen saanut pyynnön edustaja Kodinilta, että aikaistettaisiin keskustelua, joka oli tänä päivänä kohta kahdeksan asetamipridin jäämien enimmäismääristä. Työjärjestyksen mukainen vastalause. Mutta valitettavasti en usko, että tämä on mahdollista, koska meillä on monia mietintöjä ja meillä on myös ulkoinen, ulkoa tuleva vieras, joka tulee tiettyyn aikaan IPCCn raportista kertomaan. Emme ole voineet koskaan keskustella – vastalauseista ainoastaan, jos kaikki vastalauseen esittäjät ovat paikalla. Sanoisin päinvastoin, että on ihan tavallista, että ihan kaikki eivät pääse keskusteluun. Ja vaikka muutettaisiin tätä esityslistalla, niin sitten komissio ei olisi paikalla keskustelun aikana, joten tämä vain tiedoksenne. Eli esityslista säilyy sellaisenaan, jos kukaan ei vastusta. Kiitos oikein paljon. Huomenna Euroopan parlamentti yhdessä Euroopan komission kanssa isännöi korkean tason konferenssia, jonka aiheena on EUn tutkimus ja innovaatiot meidän päivittäisessä elämässämme. Miten voidaan parantaa eurooppalaisten päivittäistä elämää tutkimuksen ja hyvinvointien kautta. Minkälainen menestystarina tämä on ollut? Tämä järjestetään täysistuntosalissa täällä Euroopan parlamentissa mm, lääketieteen edistyksestä puhtaampaan energiaan ja korkean tason insinööritoimintaan on voitu edistyä, jotta voidaan parantaa kansalaisten elämää. Konferenssissa nähdään, mitä on saatu jo aikaan, mutta samalla annetaan mahdollisuus kehitellä uusia ajatuksia EUn tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta sidosryhmien kansalaisten ja EUn toimielinten edustajien kanssa, samoin kuin edustajien kanssa, jotka tulevat jäsenvaltioista, yliopistoista ja tutkimuskeskuksista. Puhemiestajan ja komission jäsen ovat yhdessä isännöimässä tätä konferenssia ja siellä on Envin käsittelemiä aiheita ja varmasti myös Envin jäseniä näkyvästi esillä. Kaikki tieto löytyy Euroopan parlamentin nettisivuilta ja tietenkin kaikki ovat hyvin tervetulleita osallistumaan. Tämän päivän kokouksessa on tulkkaus 20 kielelle ja kuten tavallista, asiakirjat ovat sähköisessä muodossa käytössänne ja tätä kokousta voi seurata suoratoistona. Ja sitten suositukset koordinaattoreiden kokouksesta 20. päivä marraskuuta, jos kukaan ei vastusta – kokouksen loppuun mennessä, niin ne on hyväksytty. Ja sitten tuoreimmat kehityksen kulut neuvotteluista. Mitä tulee lannoitevalmisteiden kysymykseen, on hienoa, että voin kertoa, että väliaikaiseen sopuun päästiin viime viikon tiistaina toimielinten kesken. Kuten ehkä muistatte, keskeisin avoinna oleva kysymys oli kadmiumtasot jotka sallitaan EUn lannoitevalmisteeseen. Enville oli tässä ainoana toimivalta. Tuloksena asetettiin kadmiumtaso 60 milligramman kilossa ja lisäksi sovittiin, että uudelleen tarkastelu tämän rajan laskemiseksi toteutetaan seitsemän vuotta sen jälkeen, kun asetus on astunut voimaan. Äänestys tästä osuudesta, joka liittyy Envin toimivaltaan, järjestetään tammikuussa. Stelle näin tällä paikalla, voisin onnitella häntä esittelijänä tässä kysymyksessä. Onnittelut, hienosti tehtyä työtä. Ja nyt ensimmäinen keskustelu tänä iltapäivänä esittelijänä Ivo Bellet rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Chairman. Paljon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Todellakin toimeenpano rajat ylittävän terveydenhuoltodirektiivin osalta on äh, tämän äh, Mietintöluonnoksen otsikko tarkoituksena on analysoida ja paikata nykydirektiivin puutteita ja tehdä suosituksia siitä, kuinka voisimme parantaa tilannetta. Aivan aluksi ehkäpä voisin mainita tässä yhteydessä, että me olemme järjestäneet paljon kokouksia sidosryhmien kanssa ja erityisesti toimme esiin lainsäädännöllisen jalanjäljen, joka liittyy tähän mietintöön. Ja me myöskin kuulimme monia eri tahoja julkisessa kuulemisessa täällä Euroopan parlamentissa. Direktiivin päätarkoitus, kuten kaikki tiedämme, on luoda Euroopan unionin puitteista, joka takaisi Euroopan unionin kansalaisille terveydenhuoltopalvelut rajat ylittävästi unionin alueella ja tarkoituksena on helpottaa monien alojen yhteistyötä lääketieteen ja terveydenhuollon alalla. Aivan aluksi haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että Tämä on oikeudellisesti monimutkainen asia, sillä toisaalta meillä on olemassa tämä direktiivi ja toisaalta meillä on vuoden 2004 alkuperäinen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä asetus. Ne liittyvät eh, toisiinsa hyvin tiukasti ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen on myöskin merkityksellistä, mutta palaan tähän asiaan vielä myöhemmin. Ensinnäkin tähän direktiivin toimenpaneen liittyen jäsenmaiden täytyy siirtää direktiivi vuoden 2013 äh, mennessä kansalliseen lainsäädäntöön. Lähestulkoon kaikki jäsenmaat ovat ilmoittaneet näin tehneensä. Tärkein seikka tässä direktiivissä ja mietintöluonnoksessa luonnollisesti on äh, potilaiden rajat ylittävä liikkuminen vaikka potilaiden liikkuvuus on melkoisen pientä nykyisinkin vielä jäsenmaiden välillä, Meillä on tiettyjä potilasryhmiä, erityisesti sellaisia potilaita, joilla on harvinainen sairaus, ja toisaalta potilaita, jotka asuvat rajat ylittävällä seudulla tai rajaseudulla. Siellä terveydenhuoltopalveluita saattaa olla helpommin saatavilla heti rajan toisella puolella. Ja siitä syystä tämä on hyvin tärkeää niille potilaille, jotka asuvat rajaseuduilla. Tarkoituksena tällä direktiivillä on helpottaa tällaista rajat ylittävää hoidon saamista. Me tiedämme ja olemme olleet Euroopan potilasfoorumin yhteyksissä ja tiedämme siis, että monia hallinnollisia esteitä on rajatulittavan terveydenhuollon saamiselle. Luonnollisesti tarkoituksena on poistaa näitä esteitä mahdollisimman paljon ja parantaa tilannetta – voimme tunnistaa kaikkien suurimmat esteet, jotka ovat olemassa tällä hetkellä potilaiden tiellä. Ensinnäkin äh, korvausjärjestelmät ja niihin liittyvät ongelmat rajat ylittävästi. Toisekseen ennakko hyväksynnän vaatiminen, se on itse asiassa tietyissä tapauksissa pakollista. Tämä luo sekaannusta potilaiden parissa ja sitten tämän lisäksi vaatimukset jotka voivat aiheuttaa suurta taakkaa tietyissä tapauksissa liittyen siihen, kuinka hoitoon saapuvat henkilöt, kuinka heitä laskutetaan etukäteen vai jälkikäteen, vai kuinka tämä aiheuttaa hyvin paljon sekaannusta. Etukäteismaksun vaatiminen tekee vaikeaksi potilaille hakea rajat ylittävästi hoitopalveluja ja sitä emme tietenkään halua. Jotta voisimme vastata potilaiden huoliin. Tiedotus on luonnollisesti hyvin tärkeässä roolissa ja tämän direktiivin ansiosta kansallisten yhteyspisteiden verkosto kaikkialla Euroopassa on luotu. Se on hyvä asia, mutta se ei kaikkia olemassa olevia ongelmia ratkaise. Jotta direktiivi onnistuisi, on aivan ratkaisevan tärkeää ei vain potilaiden kannalta, vaan myöskin terveydenhuoltohenkilökunnan kannalta taata se, että kaikki mukana olevat sidosryhmät tuntevat tilanteen hyvin. Näin ei valitettavasti vielä ole. Meillä selkeästi puuttuu tietoisuutta ja tietoa potilaiden parissa kaikenlaista hallinnollisista ja muista esteistä, joita on olemassa, ja toisaalta nämä direktiivin suomista mahdollisuuksista. Tässä toistan itseäni, mutta me haluaisimme helpottaa tilannetta. Monet potilaat eivät vielä ole tietoisia edes siitä, että tällaisia NCP-kansallisia kontaktipisteitä on olemassa. Ja tämä on meidän ensimmäinen tehtävämme. Tämä osoittaa, mitä meidän pitäisi tehdä Potilaat eivät tiedä, mitä heidän äh, mahdollisuutensa ovat viivästysten sattuessa tai jos jonkinlaisia hoitovirheitä tapahtuu, voivatko he tehdä valituksen, kuinka pitkä tällainen prosessi on ja kuten mainittua ennakkoluvan vaatiminen tai ennakkomaksut ovat ongelmallisia. Tässä on paljon hallinnollisia hankaluuksia, jotka me haluaisimme saada poistettua mahdollisimman nopeasti. Siksi haluamme keskittyä nimenomaisesti näihin elementteihin, näihin esteisiin siis toisaalta tiedon saannin ongelmiin ja tietoisuuden vähäisyyteen potilaiden joukossa. Näihin olemme keskittyneet tässä mietinnössä. Ja toinen tärkeä asia mietinnössä on myöskin se, että meillä on niin sanottu eurooppalainen viiteverkosto. Nämä ovat äh, eurooppalaisia terveydenhuoltoalan toimijoita ja tämä osaamisverkosto on erityisen tärkeä harvinaisten sairauksien osalta 6 tai 8 prosenttia eurooppalaisista sairastaa harvinaista sairautta tietojen mukaan ja luonnollisesti eri jäsenmaiden terveydenhuoltoalan yhteistyö on näissä yhteyksissä hyvin tärkeää. Tästä syystä ensimmäiset 24 eurooppalaista osaamisverkostoa on luotu, erityisesti jotta voisimme puuttua tähän ongelmaan, harvinaisiin sairauksiin. Niitä on helpompi tietenkin ratkoa. Nehän vaativat erityistuntemusta ja erityishoitomenetelmiä. Näissä 24 osaamisverkostossa meillä on noin 300 eurooppalaisessa sairaalassa toimiva verkosto. On hyvin tärkeää, että toimitaan tehokkaasti ja harjoitetaan yhteistyötä ja että käytetään näiden verkostojen mahdollisuuksia hyväksi kaikkein tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Yksi huomio sivumennen Brexitiin liittyen. Meidän pitäisi ottaa huomioon se, että näissä eurooppalaisissa osaamisverkostoissa hyvin erikoistuneen terveydenhuollon alalla meillä on brittisairaaloita mukana. Noin 40 brittiläistä sairaalaa tässä verkostossa mukana ja luonnollisesti me haluaisimme että tämä yhteistyö luonnollisesti jatkuisi myöskin Brexitin jälkeen. antakaa minun mainita myöskin hyvää puheenjohtaja ja kollegat, e-health, e-terveys, kysymys. Tätä asiaa käsitellään eri omassa mietinnössään, mutta joka tapauksessa se liittyy hyvin läheisesti tähän rajat ylittävän terveydenhuoltopalveluiden direktiiviin, sillä palvelut muuttuvat yhä tärkeämmiksi. Tässä kyseessä on se, että potilastiedot ovat äh, yhteensopivassa muodossa äh, rajat ylittävästi ja meidän pitää myöskin taata hyvin korkea turvan taso, jotta hoidon jatkuvuus voitaisiin taata rajat ylittävästi, jotta voisimme e-healthin äh, mahdollisuudet taata ympäri Euroopan unionin on tarpeen luonnollisesti mahdollisimman paljon jakaa tietoa tarvittaessa potilaiden hoitotietoon liittyen. Luonnollisesti tietosuoja hyvin korkealla tasolla taaten. Tässä puhumme siis potilastiedoista, tutkimustiedosta, sen jakamisesta rajat ylittävästi ja erityisesti tämä tulisi siis kyseeseen harvinaisten tautien osalta. Ja lopultakin viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, erityinen maininta. Haluaisimme erityisesti mainita tässä mietintöluonnoksessa myöskin sen ulottuvuuden, joka toin jo heti aluksi esiin. Rajat ylittävä alueellinen yhteistyö, erityisen tärkeää tässä direktiivissä. Yhteistyö on raja-alueella asuville henkilöille, sillä kaikkien lähin hoitopiste saattaa olla rajan toisella puolella, ja tämä tarkoittaa sitä, että taloudellisesti ja käytännöllisesti olisi parasta turvautua heti rajan takana saatavilla olevaan hoitoon, jos se on tehokkaampaa. Tällaisia aivan selkeitä tapauksia on olemassa. Niissä ulkomailla saatu hoito on loogisempi ratkaisu kuin omassa maassa saatu hoito. Sitten vielä muutama huomio, mm, jos sallitte vertailua äh, tämän direktiivin ja vuoden 2004 asetuksen välillä mm, sen, joka tarkastelee äh, sosiaaliturvajärjestelmien yhteissovittamista. Tämä saattaa olla hämmentävä, mutta itse asiassa tilanne on hyvin monimutkainen, ei vain potilaille, vaan myöskin terveydenhuoltopalveluiden antajille. Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajille on tehokkaampaa ja järkeenkäyvempää soveltaa joskus direktiiviä, joskus asetusta ja tämä on hyvin monimutkaista, joten aivan selvästikin tässä – on selkeä vaatimus meille kaikille ja komissiolle. Komission edustajat varmaankin ovat täällä läsnä kuulemassa. Se, että onnistuisimme paremmin koordinoimaan työtä ja yhdistämään nämä kaksi oikeudellista välinettä niin, että tilanne olisi vähemmän monimutkainen terveydenhuoltopalvelujen antajille ja potilaille. Tämä oli huomio, jonka minä halusin vielä tehdä tähän liittyen. Kuten aina mielelläni kuuntelen kaikkia huomioita varjoesittelyiltä ja kollegoilta, joita tämä aihe kiinnostaa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon edustaja Pele tästä perinpohjaisesta esittelystä. Varjoesittelijät, jo Völkken ensin. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijää. Tämä on oikein onnistunut luonnos. Minäkin teen mielelläni tätä yhteistyötä, koska uskoakseni voin sanoa, että meillä molemmilla on eurooppalaisten potilaiden tarpeet keskiössä, kun katsomme tätä lainsäädäntöä. Ja todella meillä on tavoitteena se, että rajat ylittävä hoito toteutuu EU:ssa paremmin. Samalla halutaan huolehtia paremmin siitä, miten korvaukset hoidetaan eri sairaskassojen välillä – koska vaikka jo pitkään olemme puhuneet rajat ylittävistä välineistä ja niitä on ollut käytössäkin pitkään, näemme kuitenkin, että rajat ylittävät terveydenhoitopalvelut eivät toteudu ongelmitta. Halusin sanoa, että olen kyllä yllättynyt siitä, että vaikka pannon piti olla valmista vuonna 2013, lähdettiin niin moniin rikkomusmenettelyihin, 26 rikkomusmenettelyä, vaikka kansalaisilla pitäisi olla oikeus sisämarkkinoilla myös saada hoitoa toisessa jäsenvaltiossa. Huolestunut olen myös siitä, että harvat potilaat edes tietävät, että voisivat saada hoitoa toisessa jäsenvaltiossa. Eurobarometrin mukaan vain 20 prosenttia kansalaisista ylipäätään tietävät tällaisesta järjestelmästä. Ja minun mielestäni on kyllä meidän tehtävämme huolehtia siitä, että tämä luku nousee merkittävästi, todella merkittävästi. Kansalliset yhteyspisteet, niistä on esittelijä selkeästi jo puhui. Niillä on kyllä ratkaiseva merkitys. Niillä on tärkeä rooli jonka voivat toteuttaa ainoastaan, jos kansalaiset tietävät, että tällainen kansallinen keskus on olemassa. Joten siinä mielessä on todella tärkeää, että painotamme enemmän näitä keskuksia, annetaan ihmisille enemmän tietoa, ehkä valistuskampanjoiden kautta. Minusta tuntuu, että meidän pitää hyvin selkeästi ja yksinkertaisesti antaa kansalaisille tietoa siitä, mitä voidaan käyttää rajat ylittävästi, mitä taas ei. Ja kertoa selkeästi korvausmenetelmistä yksinkertaistaa niitä. Esittelijä puhuikin siitä, että sopeutuminen digiaikaan on myös hyvin tärkeää. Esittelijä puhui jo siitä. Meidän tulisi tässäkin käyttää tilaisuutta hyväksemme ja sanoa selkeästi, että näemme paljon tärkeää potentiaalia uudessa teknologiassa. Tulen jäsenvaltiosta – jossa ei sähköisesti vielä saa reseptejä, vaan kaikki on paperilla, joten kyllä, tässä on todella suurta tarvetta. Lopulta asetuksen ja direktiivin yhteys on totta, että se on vähän hankala, mutta uskon, että voimme ratkaista tämän kysymyksen hyvin, joten mielelläni teen todella yhteistyötä. Kiitos paljon vielä kerran. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Riis. Kiitos puheenjohtaja. Minä viittaisin edellisen puhujan kommentteihin, sillä jos lähteä liikkeelle eräästä merkittävästä yksinkertaisesti lukumäärästä ainoastaan 250 000 pyyntöä estettiin viime vuonna saada korvausta toisessa maassa annetusta hoidosta. Tämä on viime vuotinen mutta jo kolmisen vuotta tämä on ollut saman verran. Tämä on vain 0,004 prosenttia eh, koko EUn hoitokuluista. 230 000 oli kyseessä tapausta. Ja haluaisin muistuttaa Ivo Beletille, että kollegat tässä kovasti odottivat tältä rajat ylittävältä hoitodirektiiviltä tammikuussa 2011 tuolloin kyseessä oli se, että kukin voisi itse päättää, missä haluaa itseään hoidattaa ja saada näitä palveluita, koska joskus kaikista lähin hoitolaitos on juuri rajan toisella puolella tai koska joskus potilaan tilanteen takia tarvitaan joku erikoistunut hoitotoimi, jota ei saa omasta maasta ja siksi on tärkeää, että on yksinkertaistettuja menettelyjä, vähemmän byrokratiaa ja potilaiden on voitava myös valittaa, jos tästä kieltäydytään ja myös se, että voidaan lääkärin määräykset muualla tunnustaa ja että voidaan siirtää potilaiden hoitokertomukset. Tämä on nyt olemassa ja otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä lainsäädäntöä tämä direktiivi ja komissio tämän vahvistaa myös raportissaan, mutta luvut eivät aina ole tarpeeksi hyviä ja siksi voimme miettiä, niin kuin Ivon Bele täällä muistutti, että viime viikolla hyväksyttiin päätöslautelmassa pyydettiin, että komissio tekisi lisää, jotta voitaisiin siirtyä digitaaliseen suuntaan terveydenhoitopalveluissa tässä e-health-asiassa ja tavoitteena on se, että potilas laitetaan päätöksentön keskiöön ja tämä on siis direktiivin eh, sisältö, mutta sitten on direktiin henki myös, joka pitää muistaa. Sitten nämä kansalliset yhteispisteet ja kuitenkin vain 10 prosenttia kansalaisista on kuultu, että ne ovat olemassa. Niin kuin Eurobarometri sanoo, ei riitä, että ne perustetaan, vaan pitää antaa niistä tietoa, levittää tietoa. On selitettävä potilaille myös heidän oikeutensa selkeällä kielellä, niin että se on ymmärrettävää. Ja kollega Pele tämä teki selväksi, tämä koskee myös kaikkia muita esteitä ja vaikeuksia, esimerkiksi nämä korvauskriteerit, jotka vaihtelevat maakohtaisesti. Ja sitten lääkärimääräysten eh, tunnustamisen vaikeudet toisessa maassa. Ja voidaan kuitenkin todeta, että direktiivi on tuonut mukanaan parannuksia mm, eh, potilaille, jos ajatellaan esimerkiksi tätä osaamisverkostoa, joka on uusi ja sen avulla harvinaisten sairauksien asiantuntijat voivat olla yhteydessä keskenään. Tämähän meitä tässä valikossa kovasti kiinnostaa koko Euroopassa niin, että lääketieteellinen tieto näin matkustaa maasta toiseen eikä potilainen pidä välttämättä matkustaa. Eli kaikki nämä mahdollisuudet EUn myötä ovat tulleet ne ovat uusia oikeuksia, mutta niistä ei välttämättä ole hyötyä, jos kansalaiset eivät niitä tunne. Siksi on tärkeää, että me tuemme kollegan ehdotuksia ja voitaisiin ehkä vielä vähän täsmentää joitain seikkoja, jos on puutteita. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Pericini. Ai te ette halua käyttää puheenvuoroa, selvä. Tässä olivat siis varjoesittelijät, jotka ovat nyt läsnä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Petteri on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Hey, thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Olen tyytyväinen siihen, että esittelijä on kylläksi kiinnittänyt huomiota kysymykseen, joka erityisesti on eurooppalaisten potilaiden tervetulleeksi toivottama heidän jäsenmaissaan. Mm Tämä hyvin kattava lähestymistapa, missä kaikki erilaiset sidosryhmät on otettu huomioon, on erittäin hyvä. Erityisesti tietävät, että minä olen itse ollut syöpäpotilas ja tiedän, minkälaista on, kun lääkärit toteavat, että emme pysty enää auttamaan teitä. Saatatte pari, kolme, neljä kuukautta vielä elää ja tiedän tapauksia omasta maastani, joissa syöpäpotilaat ovat merkittävästi pidäntäneet jopa vuosilla elämäänsä, koska heitä hoidettiin menestyksellä jossakin muussa jäsenmaassa. Tämä on toimiva Eurooppaa, sanoisin. kaikki lisäpäivät ovat arvokkaita ja mehän tiedämme, että syöpäpotilaiden määrä nousee. On hienoa, että meillä on kasvavaa liikkuvuutta, mutta en pidä tästä dynamiikasta, kuten Ivon Belet totesi, melkoisen vähän liikkuvuutta esiintyy. Nyt vaikuttaa siltä, että me tarvitsemme mitään poliittista keskustelua meidän pitäisi olla vain käytännön läheisempiä, jotta pystyisimme parantamaan tilannetta. En nyt sano mitään oikeudesta saada tietoa tai niin esiinpäin, eteenpäin. Mutta haluaisin esittää toisen kysymyksen. Onko potilaiden liikkuvuus vaikuttanut lääketieteellisen tiedon leviämiseen? sillä me olemme sitä mieltä, että tämä liikkuvuus lisää myöskin tiedon liikkuvuutta, verkostot, osaamisverkostot kasvavat. Ja on todellakin hienoa, että nämä harvinaiset taudit otetaan huomioon, sillä yksikään eurooppalainen maa ei pysty yksinään tätä erityisongelmaa ratkaisemaan. Me voimme todeta, tuoda lisäarvoa vain, jos toimimme yhdessä. Ja erityisesti olin tyytyväinen siihen, että tässä yhteydessä esittelijä mainitsi raja-alueet. Tiedän, minkälaisia ongelmia meillä on, jos hallinnolliset vaatimukset ovat liian hankalia, ihmiset joutuvat matkustamaan monia kilometrejä päästäkseen johonkin hoitokeskukseen, vaikka aivan muutaman kilometrin päässä toisen maan alueella olisi hoitopalveluja saatavilla. Tässä ei kyseessä ole mikään muu kuin se, että meidän pitäisi saada hyvää tahtoa ja päästä lähemmäs kansalaisia. Kiitoksia. Kiitos paljon edustaja Shaija Piirik. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin minä haluan Ifo Bellettiä myös kiitellä Tämän aihe, josta keskusteltiin myös, kun hän on ollut yhteydessä ja minäkin potilasjärjestöihin myös Alankomaissa. Ja tämä asia on ollut Alankomaiden parlamentissa ja ministeriöissä esillä. Pitää olla ihan selvä, mitkä mahdollisuudet ovat olemassa rajat ylittävässä. Alueillakin olisi enemmän tekemistä. Meidän täytyy saada enemmän edistysaskelia. Tämä oli ensimmäinen askel, mutta mikä on toinen askel eteenpäin? Toinen seikka. Me tiedämme ihmiset, joilla on vaikka harvinaisia sairauksia, myös harvinaisia syöpiä. Miten voidaan silloin auttaa? Ja meillä on tietyt tiedot myös lääketeollisuudesta. Konferenssissakin kävi selkeästi ilmi, että osakkeenomistajat päästä, päättävät siitä, mihin varoja käytetään, mihin ei. Ja minä kysyisin, mitä parlamentti voi tässä kysymyksessä vielä tehdä. Me sanomme aina, että lääkkeitä pitää saada käyttöön terveydenhoitoa, mutta mitä tekee vakuutusala, mitä tekee lääketeollisuus? Tässä pitää päästä eteenpäin. Muuten meillä tulee monia muita rajoja vastaan. Vähän aikaa sitten meillä oli suullinen kysymys joka liittyi punkien puremiin. Tässäkin on kysymyksiä, jotka ovat rajat ylittäviä varmasti. En ole varjaesittelijä, en esittelijä, mutta halusin vain tuoda tämän asian esiin. Tiedän, että Romania on pian puheenjohtajavaltio ja antibioottiresistenssi on tärkeä kysymys. Joissa maissa on edetty paljon tässä kysymyksessä, toisissa ei. Meidän pitäisi käydä hyvin selkeä keskustelua myös tästä asiasta ja kääntyä jäsenvaltioidenkin puolelle. Miten voidaan ymmärtää, kuinka tärkeästä aiheesta tässä puhutaan? Jokainen ajattelee vaalien alla, että mitä Eurooppa tekee. Minä voin sanoa, että nämä ovat tärkeitä aiheita. Katson Invo Pelletin suuntaan. Todella nämä ovat sellaisia aiheita, jotka ovat kansalaisille tärkeitä. Näin päästään lähemmäksi ihmisiä. Mitä voidaan tehdä ihmisten eteen meillä Euroopassa? Kyse ei ole ainoastaan nuoremmista, vaan myös vanhemmista sukupolvista jotka usein kohtaavat näitä ongelmia. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, annan puheenvuoron komissiolle. Riis on täällä kanssamme. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että kutsuitte minut tänne valikunnan kokoukseen. Haluaisin kiittää edustaja Beletiä ja varjoesittelyitä tästä erinomaista esityksestä täällä. On otettu esille myös paljon sellaisia asioita, mitkä meille ovat olleet sydäntä lähellä. Muutama seikka ehkä, joita kommentoisin. Ensimmäinen niistä, jonka varmasti tiedätte, komissio sai direktiivin mukaisen raporttinsa valmiiksi. Se julkaistiin 21. syyskuuta ja tuossa raportissa esille otetut ajatukset näkyvät vähän Henvin luonnoksesta myös. Jotkut mainittiin, mutta palaisin vielä joinkin seikkoin. Ensimmäinen direktiivi on saanut potilaiden oikeudet vahvistettua. Tämä oli ensimmäinen asiamme. Me, kun aloittelimme tätä direktiivin työtä pitää ajatella niitä oikeuksia, joita tuomioistuin on määritellyt tai jotka on direktiivin avulla säädelty, mutta toistaiseksi uusia tapauksia ei näihin liittyen ole tuomioistuimissa käsitelty. Ja jos ajatellaan liikkuvuutta, niin siinä on pientä kasvua, mutta kuten raportissa sanottiin, kovin dynaamista se ei ole ollut. Rajat ylittävä liikkuvuus ei ole vaikuttanut erityisemmin budjettiin ja kansallisen terveysjärjestelmän vakauteen. Tämä on tärkeää, koska kun tästä direktiivistä neuvoteltiin, niin katsottiin, että tämä olisi ollut suuri este. Ja lopuksi sanoisin, että me jatkamme työtä jäsenvaltioiden kanssa tämän direktiivin noudattamisen osalta ja myös me jatkossakin valvomme kansallisten yhteydenpisteiden toimintaa. Tärkeä seikka, mikä otettiin mietinnössä esille, on direktiivin ja sosiaaliturvasäädösten välinen yhteys kansalaisten osalta. On totta, että miljoonat ihmiset käyvät vuosittain toisissa jäsenvaltioissa lyhyemmillä tai pidemmillä matkoilla. Ja silloin kun tulee terveysongelmia, niin säädökset vaikeuttavat tai varmistavat pääsyn terveydenhoitoon. Ja saman aikaan asetuksessa keskitytään hoitoon. Ja tässä on tiettyjä seikkoja, joita kansalaisten on vaikea ymmärtää, mutta yhdessä komission eri palveluiden kanssa pyrimme selventämään tilannetta ja varmistamaan, että myös tieto siirtyy kansalliselle tasolle kansallisten yhteyspisteiden kautta kansalaisille asti. Komissio on tehnyt tärkeää työtä varmistaessaan, että tämä direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kuten täällä on sanottu, komissio aloitti 26 rikkomusmenettelyä siksi, että tämä transponointi oli viivästynyt tai sitä ei ollut täysin tehty, mutta on kuitenkin tärkeää sanoa, että ensimmäinen vaihe on nyt ohi ja kaikki nämä rikkomusmenettelyt on jo saatu lopun vietyä. Nyt ollaan toisessa vaiheessa ja tarkastellaan, miten tämä on pantu täytäntöön tämä direktiivi kansallisissa järjestelmissä. Tietysti direktiivi voidaan saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä oman terveysjärjestelmän mukaisesti, koska eri maissa on erilaisia oikeuksia. Me keskitymme siis siihen, miten tämä täytäntöönpano vaikuttaa kansalaisten etuihin, avoimuuteen, siihen, miten järjestelmä toimii. Pääasia, mikä meillä on esillä, on eh, korvaukset rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja toinen asia on sitten syrjimätön hinnoittelu muunmaalaisille potilaille ja kolmeksi se, minkälaisia vaatimuksia on ennen luvan saantia ja sitten neljänneksi, että voi olla liian hankalia nämä eh, korvauskäsittelyt tai ennakkolupien saamiset. Komissio on jo saanut tuloksia aikaiseksi. Korin tuntuvasti monissa maissa on päätetty muuttaa lainsäädäntöä potilaiden etujen mukaisesti tämän meidän aloittamme vuoropuhelun pohjalta. Seuraavalla kaudella komissio jatkaa vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten on paras tapa panna nämä täytäntöön nämä direktiivit. Ja toinen seikka, joka raportissamme otettiin esille, on se, että tietoisuutta, tietoa ei ole tarpeeksi direktiivistä ei vieläkään siis ole ihmisillä tarpeeksi tietoa ja siksi komissio jatkaa työtään eri toimien avulla. Pidetään työ paijoja 2016 lokakuussa esimerkiksi. Siellä puhuttiin sidosryhmien kanssa ja kansallisten yhteispisteet olivat mukana ja potilasjärjestöt ja puhuttiin siitä, miten voidaan paremmin antaa tietoa oikeuksista. Tämä antoi myös intoa tehdä parempaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa, niin että tietoa voidaan paremmin jakaa. Ja sitten tämän jälkeen on ollut kampanja, joka kohdistui nuoriin ja on kerrottu nuorille siitä, miten voidaan saada suunniteltua ja ei-suunniteltua terveydenhoitoa ulkomailla. Tämä työ jatkuu kansallisten yhteyspisteiden kanssa. Me autamme niitä toimimaan tehokkaammin niin että voidaan auttaa potilaita ja noudattaa direktiivin vaatimuksia. Tästä syystä meillä on säännöllisiä kokouksia heidän kanssaan ja siksi on hyvä voida sanoa, että me hyväksymme äskettäin suuntaviivat näille kansallisille yhteyspisteille marraskuun 15. päivää. Tämä on komission suosituksen tai tämänkin eh, mietintöluonnoksen suosituksen mukaista. Rajat ylittävä yhteistyö hyödyttää naapurialueita ja ehkä myös potilaita ja tätä asiaa olemme tutkineet. Maaliskuussa tämä tutkimus julkaistiin ja tässä on hyviä esimerkkejä hyvästä yhteistyöstä ja myös ehdotuksia, miten kehittää sitä lisää. Tästä tutkimuksesta puhutaan 4. joulukuuta konferenssissa ja sen otsikko on rajat ylittävien alueiden terveydenhoitoyhteistyön edistäminen. Tämä on DG Santea region järjestämä ja sitten vielä lopuksi mainitsisin hyvinä yhteistyövälineinä nämä mm, verkostot, Share, Care and Cure on tässä mm, pääajatuksena. Meillä oli äskettäin 500 sairaalan ja jäsenvaltioiden edustajaa. He kävivät Brysselissä viime viikolla puhumassa tilanteesta ja siitä, mihin tarvittaisiin vielä parannusta. Täällä on jo mainittu, että on 950 pitkälle erikoistunutta yksikköä ympäri jäsenvaltioita. Tarkoituksena on lisätä näiden laitosten määrää, yksiköiden määrää, jotka ovat mukana verkostossa. Tällä hetkellä tarkoituksena ei ole lisätä verkostojen määrää, vaan olemme sitä mieltä, että tämän eh, suurkon järjestelmän eh, toiminnan varmentaminen on ensimmäinen asia. Pitää varmistaa, että se todellakin eh, täyttää ne tavoitteet, joihin se on perustettu ja mitä tulee sitten digitaaliseen ja sähköiseen terveyteen komissio jatkaa työtä tällä alalla jäsenvaltioiden kanssa läheisessä yhteistyössä ja 2018 mm, huhtikuun lopulla tähän liittyvä tiedonanto julkaistiin. Meillä on myös e-terveysverkosto, joka liittyy direktiiviin. Ja siellä myös yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pyrimme löytämään oikeita hallintotapoja, mutta myös standardeja ja suuntaviivoja parempaan tiedonvaihtoon on mainittua myös 22 jäsenvaltiota, jotka ovat mukana verkon Euroopassa, mahdollistavat tiedon ja on ja toivottavasti ensi vuonna tulisi ensimmäisiä sähköisten lääkärimääräysten vaihtojen tekeminen jäsenvaltioiden välillä. Eli tämä on todella tärkeä osa meidän työtämme komissiona, että jatkossakin varmistamme, että tietoa tulee perille kansalaisille, mutta samaan aikaan, niin kuin jotkut puhujat täällä pyysivät, tiedon pitäisi virrata ja todellakin tiedon pitäisi liikkua ja tästä oli potilaille hyötyä ja myös palvelujen tarjoajille. Kiitos. Thank you very much. And now, uh, I turn... Kiitos oikein paljon. Ja sitten edustaja Belet loppupuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille kaikille. Varmaankin voidaan yhteenvedonomaisesti sanoa, että me jaamme näkemyksen siitä, mitkä ovat prioriteetit, kaikkein tärkeimmät kysymykset tässä. Tietoisuuden puute ja toivoisin todella, että voitaisiin lisätä tietoisuutta kansallisista yhteyspisteistä. Ainoastaan siitä, miten ne toimivat, vaan ennen kaikkea pitäisi kertoa siitä, että ne ovat olemassa. Ihmisten pitää olla tietoisia siitä. Edustaja Riis puhui 10 prosentista. Sen ei pitäisi olla 10 prosenttia, vaan 90 prosenttia. Kansalaisista pitäisi saada tuntemaan oikeutensa. Että on tällainen yksi yhteyspiste, josta löytyy tieto, jota tarvitaan myös korvauksista. Mahdollisista korvauksista, mahdollisista viiveistä ja niin edelleen ja niin edelleen. Totta kai. E-health aiheena on myös tärkeä. Edustaja Riis viittasi päätöslauselmamme tästä sähköistä terveydestä sekin on mainittava. Me voi rajat ylittävästä terveydestä puhua, jos ei ajatella myöskin sähköistä kehitystä, vallankumousta jopa, joka on nyt käynnissä. Edustaja Peterle, ihan totta, meidän pitäisi päästä sellaiseen tilanteeseen, että potilaiden liikkuvuus lisää myös osaamisen liikkumista yli rajojen. Ja todella sähköisten keinojen pitäisi toimia paremmin. Ja raja-alueet, kyllä, olemme samaa mieltä. Edustaja Peterle viittasi siihen ja, ja komission edustaja Riis myös mainitsi komission tutkimuksen erityistilanteesta ja potentiaalista, jota raja-alueilla on, naapurialueilla. Erityisesti kun puhutaan e-resepteistä sähköistä resepteistä, ne ovat erityisen tärkeitä näillä raja-alueilla. Ja sitten edustaja Bölkenin sanomaan vielä, tietoisuutta puuttuu. Ja on ihan totta, että tarvitaan selkeät säännöt siitä, mitä korvausta saadaan. Kun ihmiset eivät tiedä, saavatko korvauksen, ihmiset eivät lähde edes äh, naapurialueelle hoitoon, joten tämä taloudellinen tilanne pitää selvittää, kun rajat ylittävästä terveydenhoidosta puhutaan. Ja edustaja Saja Piirik todella viittasi siihen, että tarvitaan seurantaa. Kun tämä on hyväksytty, tarvitaan seurantaa, koska tämä ongelma, tai ei ongelma, mutta haaste, joka meillä tässä on, on todella paljon laajempi kuin mitä ensin ajattelisi. Tämä liittyy myös siihen, miten lääkkeitä saadaan rajat ylittämään riittävästi, joten todella seuranta olisi paikallaan. Pitäisi ottaa huomioon kaikki nuo seikat, jotka mainitsitte. Ottaen huomioon totta kai, että me lähestymme Eurooppa-vaaleja. Ennen kaikkea terveys ja terveydenhoito ovat todella haasteita ja kysymyksiä, joissa voidaan selkeästi osoittaa, että kyllä selkeästi saadaan lisäarvoa – eurooppalaisesta yhteistyöstä, erityisesti naapurialueiden kanssa. Tässä olivat ehkä kaikkein tärkeimmät kysymykset. Share, care and cure. Jaetaan, hoidetaan, parannetaan. Tässä tavoitteemme sähköisen terveydenhoidon kautta ja liikkuvuuden, potilaiden liikkuvuuden ja osaamisen liikkuvuuden kautta. Tämän pitää olla tavoitteena ja todella hedelmällistä yhteistyötä varmasti voimme tehdä varjoesittelijöiden kanssa. Sitten kun määräaika on kulunut umpeen tarkistusten jättämiselle, tapaamme mahdollisimman pian. Voimme esittää päivämäärää sitten ja keskustella aiheesta. Kiitos paljon. Kiitos oikein paljon. Muistuttaisin siitä, että määräaika. 21 22 Äänestämme 21.22. päivä. Seuraavana esityslistalla on edustaja Dorfmanin lausunto. Okay. The on will be replaced today by Mrs. Edustaja Grappini puhuu tänään esittelijän nimissä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Sì, grazie Presidente. Io vi devo portare le Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy nyt eh, e, kollega Dorfmanin pahoittelut teille esittää aivan aluksi. Hän ei päässyt paikalle ja pahoittelee sitä. Hän pyysi, että minä lyhyesti hänen mietintöluonnoksensa esittelisin. Tässä yhteydessä me puhumme tekstistä, eh, joka on eh, agrivaliokunnalle. Lausunto kyseessä on siis ähm, maatalousmarkkinoiden yhteisten järjestelyiden muokkaaminen. Lukisin nyt Envivaliokunnan puolesta kollega Dorfmanin lausunnon. Tässä on sanoisinko kolme tärkeää asiaa. Ensimmäinen näistä on se, että komission ehdotus ottaa mukaan mahdollisuuden äh, vitis labruskaa viljellä, kun sitä otetaan ex novo uutena hybridilajina. Ja jos tarkastelemme näitä uusia lajeja, kollega tukee komission ehdotusta hybridilajeihin liittyen, mutta sitä vastoin kun taas, siis tässä on kollega Dorfmanin kanta, meidän tulee rajoittua vanhoihin lajoihin. Viittissä Labruska antaa mahdollisuuden, äh, Labruska annettaisiin mahdollisuus viljeltä, mutta vain äh, vastaavilla alueilla ja yhtä suurilla alueilla kuin aikaisemmin. Tässä siis komission äh, ehdotus on se, että mitä tulee uusiin lajeihin, näin olisi, mitä taas tulee vanhoihin lajeihin. Meidän pitäisi antaa mahdollisuus jäsenmaille – antaa lupa käyttää näitä vanhoja lajeja, mutta vain historiallisilla alueilla ja vain yhtä suurella alueella kuin niitä on perinteisesti viljelty. Toinen asia tähän liittyen, mitä tulee merkintöihin. Merkintöjen osalta kollega Dorfman on 2011 1679 tekstin linjoilla ja tämän lisäksi kolmas asia, äm, esittelijä on sitä mieltä, että meidän pitäisi pitäytyä komission linjalla myöskin, kun kyseessä ovat ne viinit, joista on kokonaan tai osittain poistettu alkoholi. Sillä ehdolla kuitenkin, että nämä kyseessä olevat viinit eivät ole maatieteellisen merkinnän saaneita viinejä. Tässä esittelijä on sitä mieltä, että on perusteltua nämä osittain alkoholittomat viinit ottaa mukaan. Ja tämän lisäksi viinit, joista alkoholi on poistettu, saattavat olla tuotteita, jotka löytäisivät uusia markkinoita Euroopassa. Nämä olivat siis tärkeimmät asiat ja näin ollen yhteenvetona tämän lausuntoluonnoksen osalta kollega Dorfman luonnollisesti voi syventää tietoja ja haluan etukäteen kiittää tästä keskustelusta. Kiitos oikein paljon. Nyt Mario esittelijä tai heidän paikallaan olevat ACD-ryhmän nimissä edustä Mörkkä. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, koska varjoesittelijä kaputtoi tänään pääsee paikalle kokouksen, voi lukea mitä hän haluaa sanoa. Komission ehdotus on hyvin laaja, mitä tulee yhteisiin markkinajärjestelyihin ja maanteisten merkintöjen suojamiseen aromatisoitujen viinituotteiden osalta ja autonomisten alueiden ja pienten saarten tuotteisiin, mutta envivaliokunnan toimivalta tässä on rajallinen ja siksi edustaja Kaputo keskittyisi vain envi-asioihin. Ensinnäkin, jos puhutaan ravintoarvoilmoituksista, Kaput mm, on samaa mieltä siitä, että pitäisi ilmaista kalorit ja viinin ainesosat. Kuluttajalla on oikeus tietää, kuinka monta kaloria viinilasillista saa. Ja siksi hän on oikein tyytyväinen siihen, että tässä viiniala on viime kuukausina edennyt asiassa. Viinin viljelijät ovat valmiita laittamaan kalorimerkinnät pulloihin. Euroopan toimielinten on tässä myös toimintaa edes autettavaa ja edustaja Kaput on toisaalta sitä mieltä, että pitää katsoa, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia tällä on PK-yrityksiin, koska ne ovat viinimarkkinoiden eh, selkäranka täällä EU-ssa. ja siksi pitäisi olla mahdollista ilmaista joko etiketissä tai sähköisesti nämä tiedot. Kapotto on samaa mieltä siitä, että pitää puhua näistä eh, hybrideistä myös viinien osalta ja liittyen alkuperän merkintöihin. Hänen mielestään ei kuitenkaan pitäisi ottaa nämä kuutta kiellettyä laiketta, jotka on tällä hetkellä kielletty jäsenvaltiossa. Otelo, Noah, Clinton, eh, Herbamore, Isabel, Poltsak. Kaikki nämä siitä syystä, että nämä lajikkeet eivät eh, organoleptisesti ole mielenkiintoisia. Nämä siis eivät ole tältä kannalta merkittäviä. Ja sitä paitsi nämä on kielletty 1930 1930 alkaen, koska siinä on paljon metanolia ja tämä on kuluttelu hyvin vaarallista ja kaput on sitä mieltä, että tarvitaan selkeitä eh, tieteellisiä tutkimuksia vitislabruskan käyttöönoton osalta. Ja sitten jos ajatellaan komission ehdotuksen vaikutuksia viinialaan, hän ei voi yhtyä suojattujen alkuperämerkintöjen ehdotukseen. Komissio on ehdottanut, että eh, pitäisi eh, ihmistä mm, tekijää VDOssa alueelta, tämä ei kuitenkaan ole VTOn eh, ehdotuksen mukainen liittyen tekijän oikeuksiin pitää huomioida sen sijaan, mitä Lissabonin sopimuksessa sanotaan. Ja toisin kuin mitä esittelijä Dorman sanoo ja ajattelee, Dorman on sitä mieltä, että viinit, joista alkoholi on poistettu, eivät voi päästä saman järjestelyn kuin viini, koska nämä eivät ole viinin määritelmän mukaisia eh, YMJin eh, artiklan 7 mm, mukaisesti. Jos alkoholia ei ole, niin niiden sijaan pitää laittaa keinotekoisia aromeja ja tämä sitten teollista mm, prosessointia eh, tässä kyseessä ovat ainoastaan maataloustuotteet, eivätkä teollisuustuotteet näiden merkityön osalta. On tärkeää huomioida kuluttajien vaatimukset avoimuudesta, jotta ei tule väärinkäsityksiä. Viimeiseksi eh, hän halusi vielä mainita erään eh, ympäristöseikan, joka liittyy viinin. Olisi hyvä, jos viinin viljelijät voisivat miettiä sitä, miten eh, viiniä viinijäämiä voidaan käyttää. Tämä on ainoastaan tislaus tarkoituksiin mahdollista nyt. Pitäisi harkita myös kompostointia ja e, metanisaatiota. Se voisi myös vaikuttaa myönteisesti e, ympäristöön, jos ajatellaan tämän metanituotannon e, tuottama energia, niin se voitaisiin ottaa kansalliseen verkostoon mukaan tämä energia. Ja herra Kaputaiko esittää näitä kohtia koskien tarkistuksia. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustaja Jättämäki. Thanks. Uh, let me... Hyvä puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Haluaisin aloittaa toteamalla, että olen melkoisen tyytyväinen komission ehdotukseen. Tapa, jolla komissio on ehdottanut uh, uudelleen uh, muuttaa tätä asetusta on jotakin, mitä voimme periaatteessa tukea. Haluaisin kiittää esittelijä siitä, että hän vaatii viineille enemmän merkintöjä. Kuten aikaisempi puhuja mielestäni on hienoa, että kuluttaja tietää ainakin tuotteen energiasisällön. Onko tämä asetus sitten oikea paikka ajaa tuotteiden merkintöjä on eri kysymys, mutta joka tapauksessa tässä aikomus on selvä. Kun keskustelemme tuotteiden merkinnöistä, luonnollisesti Ymmärrän, kuinka tämä alkuperämerkintäkysymys voi olla arkaluonteinen, mutta mielestäni meidän pitäisi olla myöskin joustavia ja joustavasti tukea maan viljelyä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja siinä, että käyttäisimme erilaisia lajikkeita joustavammin. Vaikka esittelijöille paikalla nyt, haluaisin saada hiukan lisätietoja siitä, miksi hän tekee muutoksia tähän lajikekohtaan lajikkeita vähentämällä. En täysin ymmärtänyt näitä rajoituksia. Kiitoksia. Thank you very much. Mr. Housling now. Kiitos oikein paljon nyt edustaja Housling. Niin kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tämä on YMPn uudistuksen vähiten jännittävä ehkä osio – ne ovat vielä jännittävämpiä, kun ne koskevat myös ympäristöä. Mutta nyt on kyse yhteisestä markkinajärjestelystä. Periaatteessa pystyn elämään komission ehdotuksen kanssa. Edustaja Dorfmanin tarkistukset, no tässä pohditaan sitä, pitäisikö rajoittaa näiden lajien määrää. Ehkä voitaisiin keskustella siitä, voitaisiinko sallia muutama laji vielä. En tiedä, onko hyvä ehdotus kuten Andrieu sanoi maatalousvaliokunnassa, että alkoholiton viini saa saman käsittelyn. Kyllä uskoakseni meidän pitää tästä kysymyksestä vielä keskustella. Merkintöihin. Paremmat merkinnät, enemmän merkintöjä. Sekin on ihan hyvä, mutta varmasti pitää pohtia myös, kuinka paljon siihen voidaan laittaa, että se on vielä luettavissa. Mutta yhteistä markkinoita markkinajärjestelyistä. Haluaisimme ottaa vielä maitomarkkinat esiin. Keskustelemme oikeastaan vain viinistä. Se voi olla kiistenalaista joillain alueilla, mutta yksi ala jäi kokonaan mainitsematta. Maidon osalta vain kolme prosenttia on tällaista sidottua. Ja jos haluamme vahvistaa maitotilojen kilpailu asemaa. Meidän pitäisi ajatella toisenlaisia rajoja, jotta myös maidon tuotteet pystyvät selviämään tulevaisuudessa. Me emme tehdä tähän liittyviä tarkistuksia. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Onko muita puheenvuoron pyytäjiä? Jos ei, niin käännyn komission puoleen. erä komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijä siitä, että nyt näin oman panokseni tähän uudistusasetukseen, jolla muutetaan YMJ-asetuksia ja muita asetuksia. Minä nyt ainoastaan kommentoin niitä seikkoja, joihin esittelijä on puuttunut ja nämä koskevat viinialaan tämän asetuksen puitteissa. Esittelijä on aika varovainen suhtautumistavassaan komission ehdotukseen siihen, että pitäisi tiettyjen lajikkeiden lajit menettelyn muuttaa käytänteitä. Vitis Lampruskan osalta hän on vähemmän kunnianhimoinen kuin komissioehdotuksissaan. Hän kuitenkin voi täysin yhtyä näihin kiellettyjen lajikkeiden ehdotukseen. komission vakuuttunut siitä, että jo pitkään on rajoitettu muiden kuin Vitis Vinfideran eh, käyttöä, mutta tähän ei ole mitään taloista tai terveistä syytä. Terveyssyyt täällä jotkut myös tänään ottivat esille. Nyt on paljon tieteistä näyttöä siitä, että minkälaista huolta ei ole terveyteen liittyen. Näihin on kuitenkin kymmenen vuosien ajan eh, pohjattu nämä kiellot sama tieteellinen tieto tukee sitä, että eh, kestävämmillä lajikkeilla voi olla hyvät vaikutukset ympäristöön. Jos ajatellaan esimerkiksi torjunta niiden käyttöön, niin tarvitaan niitä jopa 8 prosenttia vähemmän kuin perinteisten laikkeiden käytön yhteydessä. Tiedän, että esittelijä on komission kanssa samaa mieltä siitä, että sellaista viinit, joista on alkoholi poistettu kokonaan tai osittain, voitaisiin ottaa saman mm, merkintäjärjestelmän kohteeksi kuin viini. Komission on sitä mieltä, että mm, sen ehdotus on relevantti tämän päivän viinimarkkinoilla ja vielä enemmän jatkossa, kun markkinoista tulee kilpailukykyisemmät ja globalisoidut. Ja EUn tehtävä on antaa EUn viinin tuottajille mahdollisuus jatkossa olla kilpailukykyisiä. Pitää kuitenkin myös suojata kuluttajat ja laittaa kunnon merkinnät näin uusiin tuotelajeihin. Tiedän, että tai panin merkille sen, että tässä katetaan myös merkintäasiat, ravintoilmoitukset ja viinin ainesosa-asiat. Mm, mm, tämä viimeinen osio ei siinä kuitenkaan tule esille, kuten tiedätte, komission ehdotus, joka hyväksyttiin kesäkuussa 2018, ei tee ehdoksia tältä osin, mutta tämä ei ole siitä, että halutaan vähätellä eh, tuon ainesosan merkitystä, vaan tämä siitä, että silloin kun komissio ehdotuksensa hyväksyi, oli toinenkin prosessi käynnissä ja tämä oli pakollisten merkintöjen ja ravintoarvoilmoituksiin liittyvä asia. Mm, ja tässä käsiteltiin kaikkia alkoholijuomia yleensä ja komissio yhä vielä tarkastelee tätä kokonaisuutta. Komissio tietää, että on viiniala kovasti haluaisi alakohtaisen, alakohtaisen kohtelun niin, että olisi tietyt säännöt, jotka koskisivat nimenomaan viiniä. Ja se pitää hienona sitä, että EUn viiniala näin rohkeasti asiaa vie eteenpäin e, nyt kun vuosia tai vuosikymmeniä on vastusteltu tällaista ajatusta, että merkinnät olisivat avoimempia, läpinäkyvämpiä. Eli komissio on kiinnostunut kaikista mahdollisista alakohtaisista ehdotuksista, jotka voisivat Euroopan parlamentin tai neuvoston keskusteluista eh, syntyä. Mutta halusimme kuitenkin muistuttaa, että ihan riippumatta siitä, mitä laillista välinettä käytetään, on tärkeää päästä kahteen tavoitteeseen, eli toisaalta siihen, että pitää olla kunnon kuluttajansuoja näin yhtäältä ja toisaalta siihen, että voidaan varmistaa, että sisämarkkinat toimivat kunnolla. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Minusta Kapini, haluaisitteko vielä käyttää puheenvuoron? keskustelun lopuksi. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia <clears throat> luonnollisesti kerron kollega Dorfanille tämän päivän keskustelusta täällä valiokunnassa ja me tulemme jatkamaan tätä työtä esittelijän kanssa. Kiitoksia. Thank you very much to all. Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. 29. päivä marraskuuta kello 11 on määräaika tarkistusten jättämisessä ja 29. päivä tammikuuta äänestämme valiokunnassa. Now, dear colleagues, it's a pleasure to have uh, with us... No niin, hyvät kollegat, professori Bertner on nyt kanssamme täällä. Hän esittelee IPCCn erityisraportin 15 asteesta. Hän on varapuheenjohtaja työryhmässä IPCCssä. Vuodesta 2015 työryhmässä keskitytään siihen, että että pohditaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia, nähdään, mitä sosiaalitaloudellisia ongelmia voi tulla ilmastonmuutoksen kautta. Ja pohtii sitä, miten ihmiset voivat sopeutua ilmaston lämpenemiseen. Professori Pärnän on saanut paljon kokemusta IPCCn toiminnasta – hän on kirjoittanut viidettä arviointiraporttia, joka saatiin vuonna 2014 ja näin valmisteltiin COP21-neuvotteluita Pariisissa. Pariisin sopimuksen mukaan se hyväksyttiin vuonna 2015. 197 maata on sopinut siihen, että pyritään pitämään lämpötilan nousu reilusti alle kahden prosentin. Ja toimitaan niin, että pyritään rajoittamaan lämpötilan nousu puolentoista asteeseen. Osana päätöstä hyväksyä tämä sopimus maailman hallitukset halusivat IPCCltä erityiskertomuksen vuonna 2018 siitä, mitä vaikutuksia ilmaston lämpenemisellä puolentoista asteella on. Tämä raportti saatiin päätöksen lokakuussa 2018 ja se antaa tietoa myös tällä noin vuoropuheluun. Varmasti valikunnan jäsenillä on paljon kysymyksiä esitettävänä. Hienoa, että olitte täällä. Olette täällä, professori Pörtner. Te saatte nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yeah, thank you very much and thanks a lot for the opportunity to... Paljon kiitoksia ja paljon kiitoksia mahdollisuudesta olla täällä tänään puhumassa teille erityiskertomuksesta koskien 1,5 asteen äh, ilmaston lämpeämistä. Luonnollisesti minä tämän teen siitä näkökulmasta, että me haluaisimme rajoittaa vaikutuksia ja keskityn hyötyihin, joita olisi sillä, että pitäytyisimme tuossa 1,5 asteen rajassa, sillä tässä kyseessä on vaikutusten rajoittaminen, niihin sopeutuminen. Tämä erityiskertomus, jota YK ilmastoplaneeli on ilmastellut, on myöskin vertailut skenaarioita 1,5 ja 2 asteen nousun välillä ja tarkastellut sitä, miten me voisimme todeta liittyen seuraamuksiin ja toimiin, joihin tulisi ryhtyä. Tämä on nyt hyvin hedelmällistä, sillä tämä liittyy myöskin Pariisin ilmastosopimuksen näkökulmiin. Voimme jo todeta, että ähm, globaalin ilmastonmuutoksen rajoittaminen 1,5 asteeseen johtaisi siihen, että sääilmiöt ovat vähemmän äärimmäisiä, meillä olisi vähemmän äärimmäisiä helleaaltoja tai rankkasateita, ja voimme jo sanoa, että globaali nousu kahteen asteeseen johtaisi äärimmäisempiin sateisiin ja myrskyihin, joten nämä pienet erot tekevät suuren eron Emmekä saa unohtaa, että merenpinnan nousi tulee 2100 vuoden jälkeen jatkumaan vuosisatoja ja tämä on jotakin, mikä teoriana vahvistuu tieteellisessä kirjallisuudessa kuukausi kuukaudelta. Meillä on hyvin paljon arvioita ihmiskunnan väestönkehityksestä, että meillä olisi 100 miljoonaa vähemmän henkilöä 2100 erilaisia ex post-arviointeja tähän liittyen. Ähm, nyt meillä on erilaisia kysymyksiä siitä, kuinka me haluaisimme 1,5 päästä kahden asteen sijaan eri sektoreita, jotka ovat kantaneet korkeansa kokoon. Meillä on myöskin biodiversiteettikysymyksiä, jotka liittyvät tähän. Siksi ihmiskunnalle on hyvin tärkeää, että me pitäisimme muutokset äh, mahdollisimman pieninä ja myöskin tämän lisäksi on melkoisen suuri ero puolentoista ja kahden prosentin asteen välillä noin 50 prosentin ero esimerkiksi veden, vesiresurssien riittävyydessä. Jos me tarkastelemme bioresursseja, me yleensä keskitymme maamuutoksiin, mutta nyt me eh, tarkastelimme myöskin muutoksia meressä ja tässä kerrotaan hiukan enemmän siitä, minkälaisia vaikutukset tulevat olemaan. Tässä näemme, että jos vertaamme kahta ja neljää astetta muutoksina, tässä menemme siis erityiskertomuksen ulkopuolelle ja näette tämän harmaan alan, joka eh, lähtee kahdesta asteesta ja laajenee neljään asteeseen asti ja tämä tuo esiin sen, että erityisesti biodiversiteettimuutoksia tapahtuu alhaisilla levysasteilla tämä vaikuttaa myöskin esimerkiksi koralliriuttoihin ja ilmastonmuutoksen etenemisen nopeuteen. Eli tämä vaikuttaa sekä sekä ilmastonmuutoksen nopeuden että suuruuden kannalta tilanteeseen. Jos me vertaamme äh, tilannetta 1,5 ja 2 asteen muutoksen välillä esimerkiksi kalastuksen alalla, me huomaamme, että monet maat ovat riippumaisia pienestä kalastuksesta, pienkalastuksesta, joka kärsisi muutoksesta suuresti. Meillä on puolitoista miljoonaa henkilöä, jotka ovat vuoteen 2050 mennessä todennäköisesti joutumassa köyhyyteen ja kärsimässä ilmastonmuutoksesta tässä puolentoista ja kahden asteen välillä. Myöskin yhteiskunnalliset vaikutukset vaihtelevat hyvin suuresti ja tämä vaikuttaa hyvin merkittävästi myöskin YK on kestävän kehityksen tavoitteisiin. Voimme mennä tähän hiukan enemmän kohta. Tästä huolimatta, jos vertaamme puolitoista astetta ja kahta astetta muutoksena, Äh, huomaamme, että arktinen alue ja pienet saarialueet kärsivät hyvin paljon enemmän, suhteellisesti paljon enemmän kuin muut alueet, kuten myöskin muut haavoittuvaiset alueet. Meidän pitäisi kiinnittää huomiomme näihin haavoittuvaisiin alueisiin ja haavoittuvaisiin ihmisryhmiin. Puolentoista asteen ja kahden asteen välillä on myöskin hyvin suuria elintarviketurvallisuuden, vesiturvallisuuden, ihmisten turvallisuuden ja talouskasvun riskejä puolestatoista asteessa. Meillä on hyvin paljon erilaisia sopeuttumisvaihtioita, joilla me voimme puuttua ilmastoriskeihin. Ja äh, luonnollisesti puolitoista astetta lämpenemistä vaatisi vähemmän sopeuttamista kuin kaksi astetta lämpenemistä. Jos tarkastelemme näitä vaikutuksia, olemme korostaneet vaikutuksia riskien näkökulmasta ja me olemme käyttäneet tässä värikoodeja, kun olemme analysoineet ja arvioineet näitä riskejä. Te näette tässä alhaalla oikealla eri värikoodit. Ne vaihtelevat sen mukaan, onko riski mahdoton havaita, keski, paha, vakava tai erittäin vakava riski. Jokaisen riskikategorian osalta meillä on taustalla narratiivi, joka kertoo, mitä todennäköisesti tapahtuu tällaisessa skenaariossa. Tässä yhteydessä näette erilaisia sektoreita, jotka on yhdistetty. Tässä on erilaisia huolenaiheita, joita me olemme käsitelleet jo aikaisemmissa raporteissa. Ja tässä yhteydessä me olemme itse asiassa uusien tietojen valossa luoneet tämän arvioinnin. Meillä on siis arktista aluetta ja koralliriuttaa uhkaavia hyvin suuria uhkia ja myöskin globaalia biodiversiteettia uhkaavia suuria vaaroja, te näette, mikä ero on puolentoista ja kahden asteen välillä. Näette, että joissakin tapauksissa olemme tämän hyvin korkean riskin tason jo 1,5 asteessa lämpenemistä saavuttaneet, mutta riski on vielä suurempi kahdessa asteessa lämpenemistä, erityisesti mitä tulee eri systeemien ja globaalien vaikutuksien alaan. Tämän lisäksi meillä on äärimmäisten sääilmiöiden ala. Me olemme jo havainneet suuria tuhoja, joita äärimmäiset myrskyt ovat aiheuttaneet ja tulvat ovat aiheuttaneet ja tällaiset ilmiöt pitää ottaa yhä kasvamassa määrin huomioon. Ja sitten meillä on yksittäisiä tapahtumia, jotka itse asiassa liittyvät siihen, että Pohjoisnavan jääpeite sulaa. Tämän seurauksena merenpinta nousee. Meillä on hyvin paljon epävarmuutta tähän liittyen, mutta havaitsemme, että hyvin paljon riskejä liittyy siihen, että me annamme globaalin lämpötilan nousta. Toisena esimerkkinä voisin näyttää teille ilmastonmuutoksen, ilmaston lämpenemisen vaikutukset arktiseen jääalueeseen. Tässäkin olemme puolitoista astetta kahteen vertailleet puolessa toista asteessa osa arktisesta jääalueesta säilyy, jos taas ilmasto lämpenee kahdella asteella todennäköisesti jäätä jää jäljelle paljon paljon vähemmän. Tämä vaikuttaa ekosysteemeihin. Tässä näette äh, diassa aivan symbolisen eläinlajiin, mutta tämä vaikuttaa myöskin meihin, erityisesti täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, sillä lämpeneminen vaikuttaa pohjoisen pallonpuoliskon talvisiin ja kesäisiin äärimmäisiin sääilmiöihin. Olemme hiljattain voineet vasta arvioida tätä arktisen alueen sään kehityksen valossa. Jos me nyt arvioimme eri sektoreita riskianalyysin mm, suhteen, tässä voimme ensin tarkastella lämpimän veden ja Huomaamme, että koralleja häviää ilmastonmuutoksen vuoksi tietyillä alueilla. Ja meillä on muitakin niitä uhkaavia tekijöitä, joten riskitaso on jo hyvin korkea. Ja me olemme menettämässä tämän alan hallinnan koralliriuttojen ennustukset toteamme, että noin 75 prosenttia näistä koralliriutoista tuhoutuu, vaikka lämpötilan nousu olisi vain puolitoista astetta. Ja me myöskin menetämme ne hyödyt, joita nämä koralliriutat tuottavat ihmiskunnalle, kuten esimerkiksi pienmuotoisen kalastuksen edut ja niin edespäin. Tietenkin, vaikka koralliriutat eivät kuolisi sukupuuttoon, niiden ihmisille tuottama hyöty pienenee huomattavasti. Sitten kun katsomme arktista aluetta, tilanne on hyvin erilainen verrattuna edelliseen diaan tässä. Meillä on korkeasta hyvin korkeaan nouseva riski puolesta toista kahteen asteeseen. Ja sitten näemme, mikä tilanne on rannikkoalueiden tulvien suhteen. Ja viimeinen asia, emme saisi unohtaa tätäkään seikkaa. Äh, hiljaiset ähm, kuolleisuustapaukset, kuolleisuuden nousu lämpöön liittyen. Havaitsemme tätä ympäri planeetan. Eurooppakaan ei ole jäänyt äh, sivuun. Ja huomaamme, että äh, jo ähm, keskitasosta korkean riskiin nousemme tässä yhteydessä. Tämä koskettaa myöskin muita eläimiä, esimerkiksi karjaa ja niin edeteenpäin. Niihin lämpötilan nousu myöskin vaikuttaa, sillä ne säätävät lämpötilansa aivan samalla tavalla kuin mekin. Eli puolitoista astetta lämpenemistä pienentäisi näitä tuhoja hyvin merkittävästi. Tässä vähän lisää siitä, mitä tapahtuu koralliriutoille, mitä ongelmia edellisessä arviointikertomuksessa nähtiin. Tässä nähdään siis siirtymä terveellisestä tilanteesta vasemmalla. Siinä on levää, joka elää koralleille, saadaan näin energiaa ja sitten keskellä nähdään, miten levät ovat kadonneet, koska niille vesi on liian lämmintä. Jos tällainen veden lämpötilan nousu kestää vain vähän aikaa, levät voivat palata, mutta jos lämpöä on liian paljon liian pitkään, korallit kuolevat. Ja tästä tulee ikään kuin aavikko tai se jää kokonaan levän alle ja näin korallit eivät voi selvitä. Tämä on meillä edessä. Näin tulee tapahtumaan ja meidän pitää pyrkiä vähentämään tätä vaikutusta mahdollisuuksien mukaan. Jos katsotaan avaruudesta kuvia, nähdään, että vuonna 2016 linjan tapauksessa oli vaikutuksia ja voidaan katsoa, mitä on tapahtunut Australian korallireutoille, jotka ovat menettäneet jo paljon ja voidaan menettää jopa 90 prosenttia, jos lämpötila nousee puolitoista astetta. Nyt on siis tarvetta toimia. Miten päästään eteenpäin? Raportissa on katsottu myös sitä, mitä valintoja voidaan tehdä, jotta voidaan pitää kiinni puolesta toista asteesta. Kaikkein kunnianhimoisin kuvan nähdään ylhäällä vasemmalla ja vähiten kunnianhimoinen alhaalla oikealla näette suuria eroja näiden eri skenaarioiden välillä. Keltaista ei oikein ole siellä ylhäällä kahdessa ylemmässä kuvassa. Ja keltainen viittaa bioenergian ja hiilen talteenottoon, jotta voidaan kerätä ylimääräistä hiilidioksidia. Mutta tämä BECS järjestelmä. Siihen liittyy tiettyjä riskejä biodiversiteettiin ja ruokaturvaan liittyen ihmisille, koska silloin kilpaillaan maatoloiden ruoan tuotannon kanssa. Ihmisille vähemmän kunnianhimoa päästöjen leikkausten osalta, sitä enemmän olemme riippuvaisia teknologiasta, kuten BEX. Muuten, jos ajatellaan muuta maan käyttöä, se olisi riittävää, jos olisimme riittävän kunnianhimoisia, jotta voisimme selvitä – tulevaisuudessa niin, että ilmasto ei lämpene enempää kuin puolitoista astetta. Joten tämä BEX-ero on merkittävä ero. Mitä kauemmin odotamme, että lähdemme kunnianhimoisiin toimiin, sitä enemmän olemme riippuvaisia tästä teknologiasta. Kunnianhimoinen päästöjen leikkaaminen vähentää tarvetta hiilidioksidin talteenotolle esimerkiksi. Tällä on vaikutuksia myös ihmisten terveyteen, ekosysteemien selviämiseen, maaperään, biomassaan, jossa voi, jos voidaan vähentää hiilidioksidia. Tämä voisi ylläpitää paremmin biodiversiteettiä ja myöskään maan käytössä ei olisi niin paljon kilpailua, näin voitaisiin huolehtia ruokaturvasta. Tässä yhteydessä pitäisi muistaa myös YK on kestävän kehityksen tavoitteet. Johtopäätös 1,5 asteen raportista on se, että jos pidättäydytään tässä, päästään helpommin kestävän kehityksen tavoitteeseen. Tässä on melko yksityiskohtainen analyysi tässä kertomuksessa eri aloista, jotka on kaikki esitelty tässä energian, tarjonta, kysyntä ja maankäyttö – Tuo sinertävä väri osoittaa, missä eri hillintätoimet itse asiassa antavat synergiaa, jotta päästään kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja näette, että kaikkien osalta on hyötyä siitä, että pyritään puoleen toista eikä sallita kahta astetta. Ja Tämä liittyy myös siihen, miten teknologiaa käytetään, mutta kuitenkin, ja tämä voidaan alustuksen aikana ja nähdä, puolitoista astetta ei ole mikään hyvä ratkaisu, vaan se on kompromissi sen välillä, mikä on mahdollista, mikä tuntuu realistiselta. Mutta tässä on joitain kohtia, jotka on pidettävä mielessä, jotka saavat, saattavat vaikeuttaa tätä. Esimerkiksi emme oikein tiedä vielä, siitä, minkälainen napajää vaikutus on globaaliin meren tasoon. Me opimme päivittäin enemmän kuin tutkimustyötä tehdään. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tilanne muuttuu puolentoista ja kahden asteen välillä. Ja se liittyy siihen, miten paljon jäätä menetetään. Ja tämä saattaisi johtaa merenpinnan korkeuden kasvamiseen usean metrin, jopa 12 metriä, jos siirrytään lämpimämpään maailmaan, joten ei tämä ole mikään turvallinen taso. Kyllä riskialttiimmassa maailmassa elämme myös, jos ilmasto lämpenee puolitoista astetta. Ja tämä liittyy löydöksiin historiastamme 125 000 vuotta sitten, jolloin mediani lämpötila oli lähellä tätä nykyaikaa. Silloin merenpinta oli 5-9 metriä korkeammalla. me olemme oikein varmoja siitä, minkälainen merenpinnan nousu meillä on lopulta edellä, edessä. Viimeksi kun meillä oli 400 ppm hiilidioksidia, niin kuin tällä hetkellä 405 on juuri mitattu viime vuodelta 3-4 miljoonaa vuotta sitten tilanne oli viimeksi tällainen ja silloin meren pinta oli myös yli 7 metriä korkeammalla tasolla kuin tänään. Viitekohdaksi voisin vain todeta, että jää tikkö vastaa hyvin suuresta osasta – tätä vaikutusta merenpinnan nousuun ja siksi meidän pitäisi olla tarkana. Varmasti Pariisin sopimus selittää meille, miten kiireellinen tämä asia on. Meidän on edettävä nopeammin, jos haluamme pitää kiinni puolesta toista asteesta. Mutta yhteiskunta ei ole aina valmis, poliitikot eivät ole valmiita. Nyt ei lähdetä muutokseen vielä. Tämä tuntuu olevan yleinen vastaus monissa maissa – me olemme vetäneet joitain johtopäätöksiä raporttimme pohjalta siitä, mikä olisi mahdollista. Voidaan sanoa, että kemian ja fysiikan lakien mukaan on mahdollista, että ilmaston lämpeneminen pysäytetään puolentoista asteeseen. Meillä on tarvittava teknologia, jotta voidaan tukea hillintä- ja sopeutustoimia ja tehdä maailmasta parempi paikka jopa maailmassa, joka on puolitoista astetta lämpimämpi. Kyllä, tämä on mahdollista, mutta lisää teknologian kehitystä tarvitaan varmasti. Meidän on huolehdittava siitä, että nämä virrat kääntyvät. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden tukemisen on päätyttävä. Tämäkin on mahdollista. Ei ole mitään syytä olla toteuttamatta tätä keinoa. Kuitenkin nyt tuntuisi siltä, että me saa riittävästi politiikkaa aikaansaamaan muutosta yhteiskunnassamme. Tämä tuntuisi olevan se pullonkaula, joka meillä on tällä hetkellä. Siksi maailma lähtee kunnianhimoisiin hilintätoimiin liian hitaasti tällä hetkellä. Miten päästään siis eteenpäin? Jotta voitaisiin rajoittaa lämpeneminen puolentoista asteeseen, hiilidioksidipäästöjen pitäisi, nythän ne vielä kasvavat, mutta niiden pitäisi laskea Vuoteen 2030 mennessä päästöjen olisi pudottava 45 prosenttia vuoden 2010 tasoihin verrattuna. Tämä olisi 20 prosenttia kahdessa asteessa. Jotta pidetään kiinni puolesta toista asteesta, hiilidioksidipäästöiden pitäisi päästä netto nollaan vuonna 2050 tai 2075 kahden asteen osalta. Muiden päästöjen, muun mm. muassa metaanin leikkaaminen mm, maataloudesta vaikuttaisi myönteisesti ihmiskunnan terveyteen. Lopuksi pari keskeistä viestiä. Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisiin, ekosysteemeihin ja elinoloihin kautta maailman. Se, että rajoitetaan lämpeneminen puolentoista asteeseen, ei ole mahdotonta, mutta se vaatisi kyllä nopeaa ja hyvin pitkälle menevää ennalta näkemättä muutosta kaikkialla yhteiskunnassa. Myös ihmisten käytös pitäisi saada muutettua. Selkeitä etuja liittyy siihen, että ilmasto lämpenisi vain puolitoista astetta verrattuna siihen, että se lämpenisi kaksi astetta tai enemmän. Eli kaikki lämpeneminen on tässä tärkeää. Se, että rajoitetaan lämpeneminen puolitoista asteeseen, on mahdollista samalla kun päästään muihin tärkeisiin tavoitteisiin, kuten kestävän kehityksen tavoitteeseen. Kaikella on siis väliä, jokaisella puolella asteella, kaikilla valinnoilla, joita tehdään. Kiitos oikein paljon huomiosta. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Thank you very much for your presentation. Kiitos oikein paljon teidän alustuksestanne, professori. Nyt kollegat voit käyttää puheenvuoroja, kommentteja kysymyksiä varten. Catch ei periaatteella. Pyytäkää puheenvuoroa kättä nostamalla. Edustaja Liise ensin. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos professori Pörtner. Yksi huomio ja sitten kysymys. Tässä oli tämä kuva, jossa poliitikot pistävät päänsä hiekkaan. No, tässä pitää erotella presidentti Trump tai Brasilian uusi johto, sellaiset, jotka kieltävät Pariisin sopimuksen. Ja me olemme vähän toisenlaisia. Olen kyllä ylpeä siitä, että aikaisempi presidentti Obaman neuvonantaja sanoi, että ilman Euroopan unionia Pariisin sopimusta ei olisi. On aina väärin, jos poliitikot riippumatta siitä, miltä alueelta tullaan ja mitä ajetaan, niin pistetään kaikki samaan koppaan. Eli toivoisin, että tuo kuva olisi vähän sellainen, että sävyjäkin nähdään erilaisuutta poliitikkojen välillä. Toiseksi, jos ajatellaan Brasilian presidenttiä hänen nimensä olikaan Bolsaro, ehkä vielä pahempi kuin Trump, mutta on hankala siis esittää, että maailman yhdessä on ponnisteltava, jotta voidaan päästä tuohon puolentoista asteen tavoitteeseen. Lopuksi sanoitte kuitenkin, että jokainen kymmenes osa aste on tärkeä. Se on hyvä, kun kollegat sanovat tai jäsenvaltiot sanovat, että eihän tämä ole, jos Yhdysvallat ja Brasilia eivät osallistu. Miksi Siis voidaan argumentoida, että Euroopan on kuitenkin toimittava yhdessä muiden kanssa. Toivoisin, että voisitte selittää tätä vielä vähän yksityiskohtaisemmin. Kiitos. Kiitos. Otetaanko muutama kysymys kerralla, jos sopii? Edustaja Hoisling. Kiitos paljon. Kiitos tästä alustuksesta. Onhan se masentavaa Bolsonaron viittaisin minäkin, kun ajatellaan, miten paljon metsä on Brasiliassa tuhottu. Kyllä tämä varmasti heijastelee jotain tässä koko tarinassa, kun puhutaan siitä, että halutaan hillitä vaikutuksia, mutta ihan merkittävä maa Brasilia. Siellä metsätuho on nopeampaa kuin mitä on ajateltu. Mitä vaikutuksia tällä on? Onko tämä globaali trendi? ei tarvitse puhua, vaan Brasiliasta kyllä pohjoisemmatkin metsät katoavat edelleen, mutta maatalouden roolista kysyisin. Maataloudellahan on aivan erityinen vaikutus ja pohdin vähän, että yllätyin, että mainitsitte vielä biopolttoaineet. Miten sanottaisin, ainakin kiistanalaisia ovat biopolttoaineet, onko niillä vaikutusta Parhaassa tapauksessa ehkä neutraali vaikutus, huonemmassa ehkä kuitenkin haittaa me leikata hiilidioksidipäästöjä. Miten pitäisi toimia, kun teidän skenaarionne sanovat, että ilman teknisiä toimia tämä ei enää onnistu, mutta miten tämän pitäisi onnistua? Kaikkeen liittyy tässä riskejä. Kuitenkin konkreettinen kysymys omalta osaltani. Tämä nykymaatalous, voidaanko sen kautta päästä tai sen kanssa päästä tavoitteisiin? kun ajatellaan sitä, miten tietyt kaasut lasketaan esimerkiksi lihan tuotannossa, jos tällä tiellä jatketaan, niin tämä on ongelma, koska käytetään erittäin paljon resursseja lihan tuotantoon ja ainoastaan metanipäästöjen osalta. Miten suhtaudutte? Näettekö tässä jotain mahdollisuuksia? Kollega Liise, minäkään en erityisesti pidä siitä, miten tässä kuvattiin poliitikkoja, mutta on katsottava kuitenkin esimerkiksi Saksaa. Me emme ylipäätään pääse näihin minimitavoitteisiin, joten kyllä meillä on oma vastuumme. voidaan aina sanoa, että jotkut toiset ovat vielä pahempia esimerkkejä, mutta kyllä Euroopan hallitusten on kannettava vastuunsa, että päästään eteenpäin. Kiitos. Ja edustaja Jytteland, olkaa hyvä ja sitten saatte vastausvuoron. There. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos professori Portner tästä mielenkiintoisesta ja merkittävästä esityksestä ja kiitos myös tästä tämän syksystä raportista. Se on varmasti kaikkein tärkein tämän vuotista raporteista ja juuri ennen Katowicea se tulee oikeaan aikaan ja on tärkeää tärkeää, että saimme nyt teiltä nämä tarvittavat tiedot. Minulla on kaksi asiaa mielessä, jotka ovat myönteisiä. Yksi on tämä raportti, jonka saimme teiltä, ja toinen on Greta Thunberg, joka on nuori tyttö, joka oli poissa koulusta pitkään. Hän piti ikään kuin koulun lakoon ja hän kertoi poliitikoille, että on tehtävä lisää ilmastotekoja. Hän tullut näin kuuluisaksi ja tästä tulisi viesti, että tiedot meillä jo on, nyt on ryhtyä toimiin. Eli nyt kun teiltä teille esitän kysymyksiä, niin vaikka meille kaiken jo kerroitte, niin kuitenkin esitän kysymyksiä sellaista seikoista, mitä ette maininnut. Ensinnäkin, mitä mieltä olette, mitä EUn ja mun maailman pitäisi tehdä prosentuaalisesti päästöjen vähennysten osalta, koska 2030 meillä on 40 prosentin tavoite ja parlamentissa uskomme, että se pitäisi nohtaa 55 prosenttiin ja voisitteko tästä kertoa erilaisia näkymiä. Ja sitten puhuitte myös eläinlajeista ja ehkä voisitte kertoa, kuinka suuri määrä eläimiä kuolisi, jos olisi puolitoista viiva kaksi astetta, eli mikä ero näiden rajojen välillä olisi, kuinka moni eläin ei jäisi henkiin. Ja sitten vielä yksi viimeinen kysymys, joka koskee metsiä. Minä olen hyvin metsiä täynnä olevasta maasta, Ruotsista, miten metsät voisivat auttaa ottaa tässä hiilinieluna ja toisaalta myös eh, niin, että sieltä saa muita kuin eh, fossiilisia polttoaineita. Eli tässä on sekin kaksi tapaa auttaa vähentää päästöjä. <laughs> Olkaa hyvä, professori. Kiitos ja anteeksi, jos tästä jäi jotain, jäänyt jotain mainitsematta näistä kysymyksistä, mutta Saksan kollegalle sanoisin ensin, että minä en missään nimessä halunnut tässä ketään osoittaa sormella tässä salissa. liittyen tähän tekemättömyyteen ja tietämättömyyteen ilmastonmuutoksen alalla. Minä olen hyvin tietoinen siitä, että EU:ssa toimitaan eri kunnianhimon tasolla eri maissa Eli kyllä tärkeintä töitä tehdään, tehdään, mutta meillä IPCCssä on globaali analyysi käynnissä ja kun asiat yleisesti esitellään, niin pitää kertoa globaalista tilanteesta. Tämä ei siis koske Eurooppaa, vaan tämä on yleistilanne ja tällaisia yksilöitä tietysti on olemassa, vaikka tietysti kaikki läsnäolijat tänne suljetaan pois. Tämä on selkeä seikka. Ja mitä tulee sitten bioenergiaan, mistä binäristä puhutaan tällä hetkellä. Käytetään maataloustuotteita bioenergian tuotantoon. Tämä näkyy Pohjois-Saksassa, mistä minä olen kotoisin. Siellä on paljon eläinjalostustoimintaa, joka on hyvin intensiivistä ja tästä eh, johtuen tuotetaan paljon biokaasua. Minä käsittelisin tätä asiaa hyvin kriittisesti. Näissä BEX-laskelmissa minun tietäkseni huomioidaan puiden kasvattaminen ja puun käyttö primaanienergian tuotantoon ja hiilioksidi, joka sitten varastoidaan geologisesti. Tämä tuli esille edellisessä arviointiraportissa. Tämä oli sellainen Eh, tekninen malli, jonka avulla voitaisiin laskea, minkälaisia seurauksia ja kustannuksia tästä hillitsemistä olisi. Tämä näkemys on sen jälkeen vielä mm, eriytynyt, mutta tämä on kuitenkin kaikista taloudellisin tapa toimia poistaa tällä tavalla hiilidioksidi ja kun sitä on energiaa saatu, niin sitten se pitäisi säilyttää maan alla. Tietysti tänne sitten vielä kysymyksiäkin on ja riskejä tähän varastointitoimeen. Ja tässä on myös kyse siitä, onko tämä yleisesti hyväksyttävissä. Tätä tekniikkaa käytetään Norjassa tietääkseni ja siellä luonnonkaasusta poistetaan hiilidioksidia. Tämä kemiallinen lähestymistapa sitoa hiilidioksidia on olemassa, sitä käytetään ja mm, sitä eh, varastoidaan eh, Pohjanmeren alle. Tämä on vähemmän vaarallinen alue ihmisten kannalta, mutta se, onko tämä mahdollista tällainen toiminta laajalti, niin se ei ole vielä varmaa. Ja jos lopputuloksena sanotaan, että jos tätä voidaan välttää, niin siltä pitäisi välttyä. Tämä olisi varmasti ihan oikea päätelmä. Ja näin pääsen tähän toiseen kommenttiin. Te puhutte typenoksidista ja lihan tuotannosta. Tämä on merkittävä asia. Tämän ensimmäinen IPCC-raportti, jossa näistä aloista puhutaan ja myös siitä, minkälaisia seurauksia tällä on ihmisten toiminnalle. Se, että vähennettäisiin laajalti lihan kulutusta. No tämä on yksi sellainen muutos, jota tarvittaisiin ihmisten käytökseen. Ei pidä siis eh, kokonaan lopettaa lihan tuotantoa, mutta teollisesti sitä ei pitäisi tuottaa ja joka päivä syödä. Eli jos tässä olisi 80-90 prosentin, vähennys, niin tämä jo olisi todella merkittävä panos tähän vähennykseen. Ja tässä on sitten yhteyksiä typenoksideihin ja metanipäästöihin, ja nämä asiat liittyvät toisiinsa, sillä mitä enemmän CO2-päästöjä voidaan vähentää, niin sen merkittävämmäksi nämä muut päästöt sitten ovat ilmaston tulevaisuuden osalta, eikä niitä voi unohtaa siitä syystä, että nekin ovat merkittäviä ja vahvempia kasvihuonekaasuja kuin ainoastaan hiilidioksidi. Eli nämä alat ovat nyt tutkimuksen kohteena. Ja sitten kun tullaan tähän Ruotsin kysymykseen, minä varmasti tähän metsän, metsäkysymykseen, metsänkäyttökysymykseen vastasin, jos ajatellaan puun istutusta, uuden puun istutusta ja uudelleen istutusta, nämä voisivat olla tärkeitä askelia yhdessä päästöjen vähennyksen kanssa ja tästä voitaisiin saada niitä rinnakkaishyötyjä. Eli ihmisille tuotettaisiin ruokaa ja ekosysteemit säilyisivät, myös luonnon moninaisuus jos varataan tarpeeksi alueita luonnon moninaisuuden suojaamiseksi, niin siitä olisi myös ilmastolle hyötyä. Tässä on todellakin erilaisia toimintamahdollisuuksia. Se, mitä tässä tarvitaan ja minä en mikään poliitikko ole, mutta tämä on kuitenkin se käsitys, jonka minä olen kehittänyt tämän e, työn aikana ja sitä valvoissani, että kunkin maan päätöksen tekijöillä pitäisi olla sellainen yh- yhteisymmärrys siitä, minkälainen puitteisto tarvitaan, jotta kaikki hiilidioksidipäästöt tulisivat kalliimmiksi ja samalla tehtäisiin halvemmaksi kaikki sellainen, mikä on, halvem, mikä on kestävää. Eli otettaisiin esimerkiksi luomutuotteet pois luksusmarkkinoilta ja niistä tehtäisiin ihan normaaleja tuotteita, jotka johon kaikilla on varaa. Ja, ne oli, ja näin sitten eh, normaalimaataloudesta tehtäisiin kalliimpaa, koska siinä pitäisi lisätä eh, kulut siitä, että ympäristöä vahingoitetaan. Mutta tämä kansainvälinen yhteistyö, jota tällä tasolla tarvitaan, viekin takaisin sitten tähän kysymykseen, jonka ensimmäinen kysyjä esitti kansainvälinen yhteistyö on ennakkoehto ja tässä näin pystytään sen avulla ehkä välttämään tätä toimimattomuutta. Mitä tulee sitten ilmastotavoitteisiin EU:ssa vaaditaan 1,5 astetta ja 45 prosentin vähennystä 2010 verrattuna, mutta kaikkien kannalta alkuperäinen viitevuosi on 1990. Eli jos katsotaan 1990 arvoa EUn osalta ja sitten katsotaan, että 2010 asti tapahtui 15 prosentin vähennystä ja tehdään sitten nämä laskelmat, niin sitten tämä 55 prosentin eh, vähennys, josta puhuitte, olisi juuri eh, se, mitä tarvittaisiin, jotta päästäisiin tähän globaaliin keskiarvoiseen alennukseen. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien pitää tulla pöydän ympärille ja tehdä tämä sama asia. Ja kuten tiedätte, kansainvälisessä yhteisössä UNFCC on ollut kehitysmaita, jotka ovat vaatineet voida käyttää tätä ylijäämähiilibudjetta enemmän kuin eh, teollisuusmaat. Turkin, Etelä-Afrikan kaltaiset maat, joissa niissä rakennetaan suurimpia hiilivoimaloita mm, koko planeetan elinaikana. Ja mitä vähemmän näissä maissa tehdään, niin sen enemmän eh, teollistuneiden maiden on tehtävä, että voidaan päästä tähän globaaliin 45 prosentin eh, keskiarvoon, ja tämä pitää pitää mielessä. Ja jos ajattelen sitten tänne, joka koskee mm, kuolisuutta ja fysiologiaa, en nyt voi ihan tarkkaan sanoa eh, karjan osalta, minkälaisia minkälaista kuolemanvaaraa on. Tämä tehdään jatkossa tähän raporttiin, tätä ei kunnolla otettu mukaan, mutta tiedämme primääritieteistä lähteistä, että perusperiaate on sama kuin ihmisillä, jos ajatellaan lämpötilan sääntöä. No jotkut eh, nisäkkäät pystyvät paremmin säätämään lämpötilansa kuin toiset, mutta meillä on kyllä raportteja siitä, minkälainen vaikutus mm, lämpötilan muutoksella on esimerkiksi maidon tuottajaeläimissä ja niin poispäin. Eli nämä ovat ensimmäiset laskemat liittyen eh, kuoluvuton, joka aiheutuu lämpötilan noususta ja on selviä, selvä näyttöä siitä, että karja tulee kuolemaan lisää tämän lämpötilan nousun takia. Tämä koskee myös meidän omaa lajiamme, eli kuollisuus menee kymmeniin tai satoihin tuhansiin ihmisiin, tai koskee kymmeniä satoja tuhansia ihmisiä, jos annetaan ilmastonmuutoksen jatkoa, ja tämä nousu on lisääntynyt. 2003 pystyttiin Euroopassa toteamaan, että kumpuuteen liittyviä kuolemantapauksia oli enemmän, mutta tätä asiaa ei ole vielä tarpeeksi mietitty, miten siihen voidaan sopeutua näihin muutoksiin, mutta köyhiin nämä olosuhteiden muutokset vaikuttavat enemmän ja mm, ajatellaan, että että osa planeetan alueista jää kokonaan pois ihmisten käytöstä ilmastonmuutoksen takia. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kolme puhujaa vielä. Edustaja Rivasi on ensimmäinen, olkaa hyvä. Merci de votre... Paljon kiitoksia puheenvuorostanne. On hienoa, että saamme tällaista valotusta. Erityisesti oli tärkeää puolentoista asteen lämpenemistä kahteen asteeseen verrata tämä tuli esille, että ero onkin huomattava. Te tiedätte, että parlamentti on energiaunionin paketista äänestänyt ja meillä on vuoteen 2030 mennessä tavoitteena 30 prosenttia uudistuvaa energiaa ja niin edespäin. Ja me olemme väitelleet pitkän aikavälin strategiasta ja nyt keskiviikkona komissio tulee esittelemään pitkän aikavälin strategian. Ja tämä strategia pohjaa 1,5 asteen muutokselle, mutta tässä meillä olisi tavoitteena vuoteen 2050 mennessä nolla ähm, hiilidioksidipäästötaso. Kuinka te näette tämän Euroopan unionin äh, panoksen nolla hiilipäästötaso vuoteen 2050 mennessä? Eikö tämän vuoden pitäisi olla ennemminkin 2040? Ja meillä on myöskin metaanistrategia otettu mukaan tähän pakettiin. Tämä on ollut melkoisen vaativaa, mutta onnistuimme tässä. Ja on totta, että metaani vaikuttaa lyhyellä aikavälillä enemmän kasvihuonekaasuihin. Haluaisin kuulla teidän kantanne metaanin liittyen. Ja tänään Le Monde-lehdessä kerrotaan, että Ranska äh, öljyä ja hiiltä rahoittaa massiivisesti ja 60 prosenttia rahoituksesta on omistettu fossiilisille polttoaineille. Eikö tämäkin olisi mielenkiintoinen kysymys hiukan puuttua pankkien rahoitukseen, sillä jos pankit rahoittavat fossiilista energiaa tällä tavoin, No, mehän näemme, kuinka na- äh, ihmiset toimivat ja nyt näemme, että nämä keltaista liiviä pol- kantavat mielenosoittajat äh, osoittavat mieltään polttoaineveroja vastaan. He pohtivat, mitä pankit tekevät. Ihmisiä vaaditaan maksamaan korkeita veroja. Ja tästä syystä mielelläni olisin tuossa esityksen lopuksi nähnyt joitakin esimerkkejä siitä, kuinka voimme tiedottaa kansalaisia ja kuinka politiikat, poliitikot ovat esimerkkinä, niin että tämä olisi todellakin tietyllä tavalla maailman kylä, jossa meillä olisi hyviä esimerkkejä seurattuna. Kiitoksia. Kiitos edustaja Herbrandi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon teille professori. Kiitos, että tulitte tänne kertomaan löydöksistänne ja ajatuksistanne. Viestinne on melko synkkä, mutta on siellä vähän valoakin. Vielä on mahdollista jäädä alle puolentoista asteen lämpötilan nousun. Sillä ehdolla, että todella haluamme tätä, että teemme jotain. Ja tämä oli yksi kalvoistanne huolestuttavin ehkä, että suurin haavoittuvaisuutemme tässä on se, että – yhteiskunta ei ole valmis näihin radikaaleihin muutoksiin, jotka ovat välttämättömiä, jotta jäätäisiin alle puolentoista asteen. Vaikka se on ihan välttämätöntä. Jos ajatellaan, mitä muuta alustuksessa ne sanoitte, ja Ranskan esimerkki osoittaa juuri tuon hyvin pieni polttohinnan, polttoaineen hinnan nousu ilmastonmuutoksen takia johtaa jo suurin protesteihin yhteiskunnassa. Minulla olisi oikeastaan kolme konkreettista kysymystä. Yksi. Sanoitte, että teknologisesti on mahdollista pysytellä alle puolentoista asteen lämpötilan nousun. Minulla oli sellainen käsitys, että ette puhuneet ainoastaan suurista tulevista teknologian uudistuksista, vaan tarkoititte teknologiaa, jota on jo käytössä. Ehkä voisitte sanoa muutaman sanan tästä lisää. miten paljon uutta teknologiaa tarvitaan, jotta päästään tuon tavoitteeseen. Sitten biologinen monimuotoisuus. Trooppisten koralliriuttojen esimerkin kautta esititte tätä kantaa. Puhuitte bioenergiasta ja hiilen talteenotosta ja varastoinnista. Voisitteko kuitenkin puhua vähän enemmän näistä vaikutuksista – jos lähestytään puolitoista astetta? Mitä voidaan olettaa tapahtuvan biologisen monimuotoisuuden ja lajien menettämisen osalta, katoamisen osalta? Ja sitten tuo synkkä kohta, jo, jo, jossa asia kääntyy pahemmaksi. Eli me pelkäämme, että jos lähestytään kahta astetta, tilanne ryöstäytyy kokonaan käsistämme, me pysty enää vaikuttamaan siihen olin melko huolestunut siitä, miten valtavat lämpötilat meillä oli kesällä myös arktisilla alueilla. Oletteko sitä mieltä, että nyt on arktisilla alueilla jo päästy tuohon tilanteeseen, että tämä lipsahtaa kokonaan käsistämme vai emmekö ole vielä ihan niin pitkällä? Kiitos. Kiitos edustaja Pedicini. Grazie, Presidente. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia professori. Minä haluaisin esittää erään ajatuksen ja myöskin kysymyksen liittyen tähän puheen esityksen koskien ilmaston, ilmastonmuutosta ja lämpenemistä. Tässä meillä oli viesti, joka tuli esiin siinä, mitä hyviä puolia olisi 1,5 asteen lämpenemisessä verrattuna kahteen asteeseen. Kuitenkin mielestäni sen sijaan, että me tässä keskittyisimme puolentoista asteeseen ja kahteen asteeseen, pohdin, pitäisikö meidän miettii niitä asioita, joita kansalaiset miettivät. Jo yhden asteen lämpeneminen verrattuna teollisuutta edestä, edeltävän aikaan aiheuttaa valtavan paljon kuolemantapauksia ja taloudellisesti paljon tuhoa. Meidän täytyy ymmärtää, että tässä on todellisia, reaalisia ongelmia, eh, jotka kiinnostavat kansalaisia tällä hetkellä. Ja mitä tulee sitten eh, tähän tiedonantoon, joka viittaa pitkän aikavälin tilanteeseen 2100 vuoteen. Tässä pohditaan, muuttuuko joku ja ovatko tulevat sukupolvet parempia toimimaan kuin me. Ja puhutaan tämän lisäksi kaukaisen äh, aikakauden lisäksi kaukaisista alueista, arktisesta alueesta, niin edespäin. Meidän pitäisi puhua tämän lisäksi äh, aavikoitumisesta, ähm, tulvista ja erilaisista katastrofeista, jotka ihmiset konkreettisesti kokevat nyt. Ja mitä sen tulee teknologiaa, valitettavasti suurelta osalta teknologiset ratkaisut ovat sellaisten ihmisten käsissä, jotka miettivät vain voittoa. He eivät tule maailmaa siis pelastavaan. Ja tässä yhteydessä minusta tuntuu, että suurin haaste ei olekaan niinkään se, että meillä on erilaisia tieteellisiä arvioita ilmastonmuutoksen seuraamuksista, vaan enemmänkin se, kuinka me onnistumme nämä uhat välittämään, tämän tiedon välittämään kansalaisille, sillä kansalaisille kansalaiset maksavat suoraan näistä ongelmista ja nyt, eivätkä 2100. Kiitos oikein paljon. Haluaisiko joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin saatte mahdollisuuden vastata, professori. Olkaa hyvä. Niin, kiitos. Kiitos oikein paljon. Tässäkin osiossa oli paljon kiinnostavia kysymyksiä. haluaisin lähteä liikkeelle tuosta päästövähennyksestä. Jos uskotte, että päästään vuonna 2040 nolla päästöihin, niin tuo olisi kyllä kannustava uutinen, mutta minä en pystyisi teille sanomaan, missä määrin tuo on realistista eri Euroopan maissa, koska minulla ei ole riittävästi tietoa yksityiskohdista ja taustasta. Mainitsitte kyllä yhden suurimmista esteistä, ja se on fossiilisten polttoaineiden rahoitus, jotka on edelleen käynnissä, ja ajatellaan hiiltä ja hiilivoimaloiden tukea esimerkiksi. Se on erittäin haitallista tulevaisuutta ajatellen, ja näin lukitaan maailma sellaiseen teknologiaan, jonka avulla on hyvin vaikea hillitä ilmastonmuutosta, koska – tulevaisuudessa vuoteen 2050 mennessä puolentoista asteen tavoitteen mukaisesti ja Pariisin sopimuksen mukaan hiilidioksidia päästetään jostakin, niin sitä pitää leikata toisaalta. Ja tämä koskee erityisesti liikennealaa. Lentoliikenne ja laivaliikenne ovat ongelmallisia aloja. Tämä liittyy teknologiaa kysymykseen, joka esitettiin myöhemminkin. Teknologiaa tarvitaan, tai teknologia oikeammin vaatii vielä parannuksia, vaikka noudatetaan tiettyjä periaatteita, mutta on päästävä siihen tilanteeseen, että erottaudutaan fossiilisista polttoaineista, joten edessämme on haasteita. Se, mitä näemme tällä hetkellä. Olen nähnyt tämän myös Saksassa – ympäristöministeriön esittänyt samantyyppistä, että verojen korottaminen dieselin ja bensiinin osalta ensimmäisenä askeleena turhauttaa ihmisiä. Ja näin rikotaan sitä kantaa, jota muut esittävät. Ei pitäisi ennen kaikkea lisätä kustannuksia erityisesti maidemme haavoittuvaisiin sempien ihmisryhmien joukossa. Poliittinen tehtävä on se, että löydetään kunnollinen paletti toimia, jotta voidaan välttää tällainen turhautuminen kansalaisten joukossa teknologian kehityksestä. Uskoakseni keskeistä on se, että jotain teknologiaa on olemassa, mutta on huolehdittava täytäntöönpanosta ja tämä on suuri haaste. vaihtoehtoisten polttoaineiden osalta esimerkiksi. Ajattelen synteettisiä poistoaineita, jotka, joita voitaisiin tarjota lentoliikenteelle tai laivaliikenteelle. Mutta näin tarvittaisiin sähköenergiaa, jota saadaan aaltoenergian, auringon tai tuulen kautta. Ja näin voitaisiin vedyn käytön kautta päästä eteenpäin. Näin syntyy metaani ja näin saataisiin pidempi ketju kautta organista polttoainetta, jota tarvitaan kerosiinia varten ja laivaliikennettä varten. Tässä on kyllä potentiaalia, jota voidaan käyttää itse ajan kaasuautolla sopimuksella, että synteettistä kaasua menee kaasuverkostoon, eli hiilidioksidia kierrätetään. Tämä on itse asiassa mahdollista. Ihmisten pitäisi pyrkiä pääsemään eroon dieselautoista, mutta investointi on tehtävä. Sen on voitava olla mahdollista, kun luovutaan tai vaihdetaan vanha auto joka tapauksessa. Eli jonkinlainen tasapaino välineiden kesken, jotta annetaan, vähän työnnetään ihmisiä oikeaan suuntaan. Se olisi varmasti oikein hyödyllistä. Tämä täytäntöönpano ja se, että miten paljon uusiutuvaa energiaa on ja miten sitä voidaan tehokkaasti käyttää. Tällaiset yhdistelmät olisivat tarpeen, jotta voitaisiin nopeuttaa tuota siirtymää kohti vaihtoehtoista liikennettä. Ehkä siirtymäkäyden aikana, ehkä ainoastaan niin, että korotetaan dieselin ja bensiinin hintaa. Ehkä julkinen liikenne voisi olla ilmaista. Siihen pitäisi investoida paljon, eli siirtymä. Ja tuo 12 asteen raportti oli hyvin eksplisiittinen siinä, että investointeja, miten paljon investointia tarvitaan, jotta teknologian muutos saadaan aikaiseksi. Ja tämän siirtymän aikana tarvitaan paljon investointeja, satoja miljardeja euroja, jotta muutos saadaan aikaiseksi. Jotkut ovat verranneet tätä lähes sodan aikaisiin muutoksiin taloudessa. Tämä osoittaa, miten suuresta mittakaavasta tässä puhutaan. Mutta se, että vanhat välineet ja menetelmät unohdetaan, on tärkeä ennaltaehto. Sitten biologinen monimuotoisuuskysymys. Edellisessä arviointikertomuksessa ei vielä pystytty toteamaan, mitä, että laji olisi kadonnut ilmastonmuutoksen takia. Eli tässä on kyse yhdistelmästä eri tekijöitä. Biodiversiteetin katoaminen tietyillä alueilla – kuten on nähty alhaisilla leveysasteilla. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että nämä lajit katoavat maailmasta, vaan niiltä katoaa elinalaa. Tämä tapahtuu trooppisilla alueilla ensin, ei ainoastaan tämän kauden aikana, kun ihminen on vaikuttanut paljon ja olisin kyllä sitä mieltä, että nyt olemme siirtyneet sellaiselle alkakaudelle, jolla katoaa monet lajit. Trooppinen, trooppisen maailman lajien katoaminen on nähty aikaisemminkin, mutta nykyilmastonmuutoksen aikana tämä on maailman historiassa nopeinta ollut viimeksi niin kuluneen 50 tai 300 miljoonan vuoden aikana. Tämä osoittaa sen, minkä laajuisesta ongelmasta on kyse. Emme ole vielä sellaisessa ilmastonmuutoksen vaiheessa, että todella nähdään näitä tuhavia vaikutuksia, mutta vauhti on jo melkomoista ja tämä osoittaa vielä uudestaan sen, miten tärkeää on nopeasti – toimia, jotta voimme hillitä sitä, miten paljon ilmastonmuutos vaikuttaa. Ja sitten viestintäkysymys. Kyllä. Kyllä ja ei. Niin. Meillä on vaikutuksia Euroopassa, meillä on tällaisia äärioloja ja IPCCssä voimme toki puhua siitä, että todennäköisyys kasvaa ja ääriolojen todennäköisyys kasvaa, mutta että yksi ääritapahtuma osoitetaan ilmastonmuutoksen aiheuttamaksi on metodologisesti hyvin hankalaa. Italian tulvat, jotka olemme nähneet, tai viime kesän kuivuus – olivat niin intensiivisiä, että tämä on varmasti hälytyskello kaikille, joita kiinnostaa tämä ala, mutta se, että sanotaan, että tämä tapahtuma toteutui tietyssä paikassa ilmastonmuutoksen takia, on hankalasti osoitettavissa, koska me edistymme hitaasti ilmastotutkimuksessa siihen suuntaan, että tällaisia lausumia voidaan esittää, mutta voimme sanoa, että nämä huomiot noudattelevat sellaisia laskelmia, joita IPCC on tehnyt viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana. Ja noudattelevat tällaisia ajatuksia, joita on kehitelty. Ne tuntuvat nyt äärioloilta, mutta 20-30 vuoden kuluttua nämä ovat ihan normioloja. Tämä on sellainen ulottuvuus, jota on painotettava täällä kun ajatellaan, että puhutaan paremmasta ilmastotulevaisuudesta, niin on tärkeää painottaa sitä, että 1,5 on parempi kuin 2. 1,5 puolitoista astetta on todella nyky ilmastokokemuksemme yläraja ja kaksi astetta veisi meidät uudenlaiseen maailmaan. Ja nämä asiat kannattaa varmasti pitää tässä yhteydessä mielessä. Kiitos. Tämän verran halusin nyt sanoa. Very much, professor. Kiitos oikein paljon teille, professori. Kiitos kollegat. Tämä oli mielestäni hyvin kiinnostava keskustelu. Kiitokset siitä, että tulitte tänne. Saimme paljon tärkeää tietoa, erityisesti Katowicen konferenssin alla. Kiitos oikein paljon teille professori ja kiitos kollegat. Now, uh, we are going to consider a motion for resolution. Nyt käsittelemme päätöslausemaa esitystä. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause asetamipridin jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa. Jotkut vastalauseen esittäjistä ovat paikalla. Ensin puheenvuoron saa edustaja Kodin. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kanssa esittelijänä kiittää kollegoja siitä, että he ovat osallistuneet tämän päätöslausuman laatimiseen. Tässä tarkastellaan ja jämien enimmäismäärän korottamista oliveissa ja silloin kun tuotetaan oliiviöljyä. Komission ehdotus on, että rajaa nostettaisiin 0,9 kolmeen grammaan per kilo. Tämä tarkoittaisi, että nyt tätä käytetään neljä kertaa enemmän kuin tällä kerralla olivipuihin. Ja tässä komissio lähtee liikkeelle EFSAn tutkimusta, jossa suositellaan, että pitäisi vähentää 12 tuotteen osalta eh, arvoja, mutta eh, saman aikaan voidaan kuitenkin olivien osalta sitä nostaa. Tämä on nyt ihan esimerkillinen tapaus, koska tämä liittyy 2013 alkaneeseen Etelä-Euroopan ongelmatilanteeseen, jossa on syliabakteeri lisääntynyt ja sen takia on todettavissa, että ei ole tarpeeksi mm, valvontaa rajoilla ja siksi tämä tauti on levinnyt ja tämä on sitten maistunut sen, että asetamipridia on käytetty paljon. Se on niko, neonikotinoidi, joka on tunnettu ja Ranskassa on se kielletty. Jos nyt jäämä arvoja 2016 e, ensin lisättiin, niin nyt komissio esittää uutta e, vähimmäis, e, enimmäisarvon lisäämistä. Tämä on kolme kertaa enemmän kuin tällä kertaa. Ei saa unohtaa, että tämä liittyy Euroopan markkinoiden mm, siihen tavoitteeseen, että tulisi yhä enemmän oliveja, jotain käsitelty asetamibridillä. Tämä tavoite on kuitenkin ongelmallinen, koska mm, tässä tutkimus kuluttajien terveyden liittyen on puutteellinen, mutta tämän lisäksi eh, tämä mm, tuho myrkky, jota mm, levitetään keväällä kukinta-aikaan, eh, vaikuttaa mehiläisiin ja jos mietitään sitä, minkälaisia mm, vaikutuksia tällä voisi olla pölyttäjien kuolleisuuteen. On tuntematon, on outoa, että EFSA ei tästä asiasta puhu ollenkaan. Se on huolestuttava ottaen huomioon, eh, kuinka suuria legitimiteettiongelmia virastolla on tällä hetkellä. Jos ajatellaan asetamibridin vaihtoehtoja, niin sellaisia on olemassa myös tämän fastinsotauden osalta, jolla voidaan käyttää, jota voidaan käyttää oliveihin ja myös silloin, kun eh, halutaan taloudellista parantaa meillä on esimerkiksi Salaton eh, yliopisto Italiassa, jossa on, jossa on tutkittu eh, uudenlaisia eh, sitruhappo- ja kupariyhdisteitä. Jos ajatellaan sitten näitä meidän mm, tavoitteitamme, eli suojata terveyttä. Hetkinen, hetkinen mitä hän tässä nyt olinkaan sanomassa. Nyt on mahdollista edetä innovaation ansiosta. Nyt on oltava vastuullisia ja on myös muistettava, että ei pitäisi systemaattisesti käyttää torjunta-aineita ja siksi meillä on liitteessä kaksi eh, parempi ehdotus Eh, raja-arvoksi olevien osalta. Komissio sanoi, että nyt on hyvin kiireellistä eh, taistella pölyttäjä eläinten vähennyksen, vähennystä vastaan, mutta kuitenkin pitää eh, samalla huomioida, miten tuholaisaineet voivat niihin vaikuttaa. Ja tämä liittyisi myös neonikotinoidien kieltämiseen. Hyvät kollegat, meidän meille tärkeintä on biologisen moninaisuuden ja terveyden suojeleminen. Siksi pyytäisin, sitä tukista tätä ehdotusta. Now on behalf of Mr. Kiitos oikein paljon edustaja Palasin paikalla puhuu edustaja Kadema. Ja en herzliches Oikein sydämestä kiitokset. Kollega Palasin nimissä vastalause sille, että tätä enimmäis jäämäraja olivien osalta korotetaan. Kuten jo sanottiin, tämä aihe on neonikotoniini, jota käytetään torjunta-aineissa ja sitä käytetään tiettyjä tuholaisia vastaan, kuten muut aineet, joita komissio on kieltänyt vuoden alusta. Ase tamipridi vaikuttaa pölyttäjien toimintaa, mutta komissio ei kuitenkaan päättänyt, että tätä neonikotinidia ei enää saada Euroopassa käyttää. Sen sijaan esitettiin, että enimmäisjäämän määrä asetamipridin osalta kolminkertaistetaan oliviöljyssä 0,9 milligrammasta per kilo. Nyt ehdotus komission puolelta on 3 milligrammaa per kilo. Tämä, yli, tämä jäämän yliraja – jo vuonna 2016 korotettiin 0,9 milligrammaan kilolta. Se, että jatkuvasti tätä jäämärajaa nostetaan asetamipridin osalta, johtaa siihen, että sitä käytetään enemmän maailmassa. Tämä vaikuttaa ympäristön terveyteen mehiläisiin ja kansalaisiin tavalla, jota ei oteta huomioon riittävästi. 80 prosenttia prosenttia hyönteisistä on kadonnut maailmasta kolmannes, Euroopasta kolmannes pölyttäjistä. Joukkotuho on edessä ja meidän maataloustuotantomallimme on tässä syynä ja se, että torjunta-aineita käytetään niin valtavasti. Sen lisäksi tämä enimmäis jämien enimmäismäärän korottaminen voi siis vaikuttaa kielteisesti ihmisen terveyteen. Kannanotossaan EFSA – ei ota huomioon tätä vaikutusta, vaikka tuoreimmat tieteelliset tutkimukset osoittavat sen, että se, miten paljon eri aineita ja jäämiä tulee ruokamme kautta ympäristön kautta, on hankala tietää, miten nämä kemialliset aineet vaikuttavat ihmisen terveyteen. Tässä vastalauseessa ei ole kyse ainoastaan olivien jäämien enimmäismäärästä. Me emme halua hyväksyä sitä, että komissio mahdollistaa lisätorjunta-aineiden käytön sen sijaan, että suojeltaisiin ympäristöä ja kansalaisia. Tarvitsemme kestävän ja integroidun lähestymistavan, jotta voidaan puolustaa huolehtia olivi, olivin viljelystä. Nyt on jo olemassa vaihtoehtoisia menetelmiä, jotta voidaan suojella tiettyjä lajeja. Ja tätä suuntaa pitäisi tukea ja tarjota maanviljelijöille kestävämpiä toimia asettaa primidin enimmäismäärien korottaminen ei ole johdonmukaista sen kanssa, että halutaan suojella kansalaisia. Siksi me toivomme, että komissio harkitsee uudestaan tätä ja että enimmäismäärä laskettaisiin 0,5 mg kilossa. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitos paljon. Edustaja Valley. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on aivan samat argumentit kuin kollegoilla. Ehkä me voitaisiin tässä täsmentää, että kuitenkin Euroopan unionin pysyvä komitea ratkoo tällaisia kasvi- ja eläinterveysasioita. Ja me olemme tämän suurimman mahdollisen jäämätason päättäneet hieman enimmäismäärän, eikä tämä ole kestävää. Neonikotinoidit ovat erät maat, kuten Ranska, kieltäneet, ja yleisesti ottaen Euroopassa me vähennämme näiden käyttöä, erityisesti äh, hedelmien ja vihannesten osalta, ja komissio ehdottaa, että leikkaisimme näitä hyvin rankalla kädellä, paitsi olivien ja oliiviöljyn osalta. Mitä tämä sitten tarkoittaisi? No, tämä tarkoittaisi sitä, että me tapamme mehiläiset, pölyttäjät tapamme, tapamme hyönteiset, sillä neonikonoidithan eivät valikoi sitä, minkä eläimen tuhoavat. Ja tämä Xylella fastidiosa bakteeri, joka on valloillaan Italiassa, täällähän on italialaisia paikalla, on ongelma ja myöskin Etelä-Ranskassa ongelma ja on haluttu käyttää näitä torjunta-aineita, mutta niillä tulee olemaan seurauksensa myöskin ähm, terveyteen ja biodiversiteettiin. Terveyteen myöskin, sillä mitä enemmän näitä tuotteita levitämme luontoista, enemmän ne tulevat äh, keskittymään oliviöljyyn. Ja on hämmästyttävää, kun katson näitä lukuja, huomaamme, että jo 2016, kuten kollega sanoi, komissio jo kasvatti kolmella. Tämä oli 0,01 ja nyt 0,09. Nyt halutaan 3 milligrammaa kiloa kohti nostaa tätä Ähm, eli tässä on moninkertaistettu maksimimäärä. Äh, me olemme erittäin hyvin nähneet, että kansalaiset ovat lähteneet liikkeelle. He eivät enää halua tällaisia myrkyllisiä torjunta-aineita käyttöön. He ovat hyvin huolissaan biodiversiteetistä. Enkä minä ymmärrä, kun meillä olisi vaihtoehtoisiakin ratkaisuja käytössä nykyisin, miksi me kasvatamme tätä enimmäismäärää. Ja nyt äh, haluaisin vedota kaikkiin kollegoihin. Meidän täytyy äänestää huomenna äänestyksissä vastaan. Meillä on ehdotus, meillä on tämä 0,5 milligramman ehdotus olemassa ja taulukosta varten muuten meidän kaikkien täytyy luomutuotteita ryhtyä ostamaan, sillä nämä torjunta-aineet kasaantuvat oliviöljyyn ja jos te Italiasta ostatte oliviöljyä, niin aina meillä tulee olemaan sitten tulevaisuudessa tämä epäilystä siihen on kasaantunut näitä aineita. Ähm, ja me emme kuitenkaan halua, äh, että meillä olisi äh, torjunta-aineita tai niiden jäämiä liikaa öljyssä, joten tärkeää olisi äänestää huomenna. Uh, now, uh, turn to the shadow. Nyt varjoesittelijät. siinä olisi puhunut edustaja Sorkano. Ilmeisesti edustaja Hansen on hänen paikallaan tänään. Mrs. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin pyytää anteeksi edustaja Tokanon puolesta. Hän ei päästä paikalle ja siksi luen hänen puheenvuoronsa. Komission asetusehdotuksen taustalla on kuluttajan terveyden suojaminen asetamipridin osalta, nyt kun on alhaisimmat toksikologiset viitearvot, siinä myös on huomioitu kaksi pyyntöä, että voidaan eh, lisätä tai nostaa tasoa eh, olivien ja mm, ohran ja kauran osalta. Ja mitä tulee näihin hakemuksiin, niin riskiarvioinnissaan yhdessä arvioivien jäsenvaltioiden Puolan ja Italian kanssa EFSA vahvisti, että nämä uudet tasot ovat kuluttajille turvallisia. Olemme tietoisia siitä, että mehiläisiä on suojattava, mutta on mainittava myös, että kasvin suojelu eh, markkinointiasetus kattaa hyvin laajan alan. EFSA ei myöskään maininnut eh, mitään eh, ongelmaa asetamipiirien osalta ja mehiläisten osalta jäsenvaltiot voivat ainoastaan antaa luvan silloin, kun on varmistettu, että haitallisia vaikutuksia mehiläisiin ei ole. Ja nykyinen 0,9 eh, mg per kilon enimmäisjäämätaso, josta päätettiin 2016 hyvin maatalouskäytänteiden osalta etelä EU:ssa tarkoituksena on tätä valkokärpästä näin törjää, mutta tämän vain yksi mahdollinen oliivi tuholainen. Niitä on muitakin, ja jotta voitaisiin e, torjua mm, muita oliivituholaisia, tarvitaan Etelä-Euroopassa e, eri e, tasoja, siksi 0,5 mg per kilo ei riittäisi siihen, että voitaisiin näitä tuholaisia torjua missään Etelä-Euroopassa. Turkana on vakuuttunut siltä, että komissio on kaikkien säännösten mukaisesti toiminut erityisesti artiklan 14 osalta kyseessä asetuksessa, eikä olla sitä mieltä, että tässä on ongelma, koska maailmanlaajuisesti EU on kaikkein tiukoin tuholaismyrkyn osalta. Kiitos paljon edustaja Hansen, edustaja Pedicini. Grazie, presidente. No, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin todeta, että haluaisin äh, rauhoitella tämän aloitteen ajajia, äh, sillä tämä ajatus siitä, että me kasvattaisimme suurimpia sallittuja jäännösmääriä. Se tosiasia, että Italiassa käytämme näitä torjunta-aineita Xylella fastidiosaa vastustamaan, ei tarkoita sitä, että me käytämme niitä miten tahansa. Me vastustamme sitä, että näitä aineita käyttäisiin systemaattisesti, varsinkin jos vaihtoehtoja on olemassa. Meidän pitää käyttää hyvää maanviljelystapaa ja merkintöjä ja käyttää sellaisia kasvinsuoja-aineita, jotka ovat kestäviä ja niin edespäin. Ähm, nyt kun meillä on näitä vaarallisia populisteja Italian hallituksessa, huomaatte, että jotakin on muuttunut. Me tulemme äänestämään tästä ja mitään ongelmaa meillä ei ole. Dini. Dini. Grazie. Eh, allora. Paljon kiitoksia. Me ähm, Italiassa ja kuten Italian eh, järjestelmä toimii, kuten juuri äsken kuulimme, meillä ei ole mitään tahtoa vastustaa tätä vastustusta, sillä me voisimme äänestää tästä myöskin vastustaen näiden eh, jäämän enimmäismäärien kasvattamista. Sillä todellakin vaikkapa komissio nyt eh, EFSAn lausunnon perusteella on todennut, että riskejä kuluttajille on todettu. Ja kun meillä on neonikotinoideja, jotka saattaisivat uh-, uhata mehiläisten terveyttä, me olemme sitä mieltä, että me voisimme tässä yhteydessä pitäytyä tietyllä tavalla varovaisuusperiaatteen käytössä, mutta ongelma vastustuksessa on se, että me haluaisimme lopultakin ajan myötä näitä jäävän erimmäismääriä laskea niin, että ne olisivat 0,5 milligrammaa kiloa kohti sen sijaan, että ne olisivat 0,9 milligrammaa, joka on tämä nykyisin käytössä oleva raja ja olen hiukan hämmentynyt, kun kuulen näitä hyökkäyksiä, joita tehdään eurooppalaista virastoa, EFSAn kaltaista toimijaa vastaan. Me olemme täällä kuulleet puheenvuoroja, jotka olivat melkoisen huolestuttavia. Ja minun mielestäni tässä on kyllä hyvin perusteltua sekin, että me emme kieltäydy kuulematta erilaisia mielipiteitä. Se, että hyökkäämme EFSAn uskottavuutta vastaan mielestäni menee kyllä toimielimellisen korrektiuden rajan yli. Kaikki on tietenkin omista lausunnoistaan vastuussa, mutta olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi ottaa äh, tällaisia liian pitkälle meneviä huomioita huomioon. Ja tässä yhteydessä haluaisin vastata niihin huoliin, joita nousee, jos me nyt siis toistan, me voisimme tukea tätä vastustusta, jos se kohdistuisi vain siihen, että jääminen enimmäismäärä kasvatetaan kolme milligrammaa kiloa kohti, mutta tässähän ei rajoituta tähän. Halutaan kertakaikkiaan nykyisiä rajoja laskea ja tämä olisi vaarallista, sillä tämä aiheuttaisi tilanteen, jossa oliivi viljelmillä erityisesti Italiassa, ei olisi enää tätä välttämätöntä välinettä kasvinsuojelun alalla käytössä. Minä en tiedä, miksi tällainen kieltäymys. Me emme suostu ottamaan huomiota sitä, että kasvit, kuten ihmisetkin, tarvitsevat suojaa terveydelleen. Kasvin terveyttä täytyy suojella ja aivan kuten mekin ihmiset suojaamme terveyttä samanlaisia Toimia meidän täytyy tehdä myöskin kasvien suojelemiseksi. Ja tämän lisäksi sanoisin ähm, Italian puheenvuoron lisäksi, että nämä rajat, yksikään tuk- tutkimus ei niitä tue. Ja menisi ainakin vuosi käytännön testejä, että äh, näemme niiden toiminnan. Siitä syystä minä en haluaisi tukea tätä vastustusta. Ja Nyt kun komissio haluaa nostattaa tätä jäämän enimmäismäärää kolmeen milligrammaan, haluaisin pitäytyä siinä rajassa, joka on olemassa tällä hetkellä, eli 0,9 milligrammaa kiloa kohti. Ja tässä, jos vähennystä pohditaan, mielestäni olisi ennen kaikkea tarpeen saada tieteellistä tietoa ja meidän täytyy myöskin voida testata aivan ruohonjuuritasolla kentällä, että nämä asiat ovat toimivia. Muuten me etenemme ikään kuin pimeässä. Kiitos. Sitten kuullaan komissiolta. Emme palaa enää puhujiin vastalausekeskustelussa edustaja Rivasi. Me noudattelemme samaa toimintatapaa kuin aikaisemmin. Esittelijöitä on niin paljon, jos jokainen haluaa käyttää uudestaan puheenvuoron, niin komissiolle annetaan vastausvuoro. Komissio puhuu siksi viimeisenä, että komissio voi vastata. Te voitte käydä kahdenvälistä keskustelua ehkä yksityisesti. Nyt komission edustaja saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon tästä tämänpäiväisestä keskustelusta. Minusta tuntuu, että tässä on tapahtunut nyt jotain sekaannusta siitä, mikä on oikeusperusta, mitä askeleita tässä toteutetaan ja mitä varmuutta meillä on ja mielenimaismäärän asettamisessa. Neljä keskeistä seikkaa siis minun puoleltani ensin. Asetus, joka antaa meille puitteet jämien enimmäismäärien osalta – omaa keskeisenä tavoitteena sen, että huolehditaan korkeasta kuluttajasuojan tasosta. Jämien enimmäismäärät, jos niitä halutaan korottaa tai vähentää useimmiten. Vähennetään tätä, mutta aina EFSAn kunnollinen tutkimus löytyy taustalta, kunnollinen tietokanta ja EFSAlta on saatu vakuutus siitä, että kaikki ehdotetut jäämien enimmäismäärät ovat turvallisia. Ja ne on asetettu tasolle, jota tietokanta tukee, mukaan lukien olivien ja oliviöljyn osalta. Minun on myös sanottava, että tämä 0,5 prosenttia ehdotuksena, joka on tässä päätöslauselman tekstissänne, emme näe miltä perustalta tällainen jämien enimmäismäärä on otettu ehdotukseen. Eli tavoitteena on ennen kaikkea kuluttajan suoja tässä lainsäädännössä. Tarkoituksena ei ole käsitellä ympäristön suojelua, pölyttäjien suojelua tai eläinten hyvinvointia esimerkiksi. Nämä kysymykset ja on toinen seikkani. Niin käsitellään toisessa, toisessa erillisissä oikeudellisissa puitteessa. Markkinoille saattaminen 11.07.2009. Ja minun on sanottava, että tämän asetamibridin osalta on hiljattain tehty laaja arviointi ja päätöslauselma esityksessä mielestäni ei viitata tähän tuoreeseen tutkimukseen – Hiljattain hyvin yksityiskohtaisessa arviossa EFSA vahvisti sen, että kriteerit, joilla hyväksytään asetamipridi, on täytetty, ei ollut mitään vaikutuksia ihmisterveyteen, jota ei voida hyväksyä, ei myöskään mehiläisiin tai pölyttäjiin, koska sitä katsottiin tässä erityisesti. Vuoden 2018 aluksi asettamipridin hyväksyminen – suhteessa näihin kriteereihin. Ihmisten terveys, eläinten terveys, pölyttäjien terveys ja ympäristövaikutus. Näihin asioihin kiinnitettiin huomiota ja saatiin paljon tukea myös jäsenvaltioilta. Haluaisin painottaa sitä, että järjestelmä ja tämän järjestelmän vahvuus minun mielestäni riskiarvioinnissa katsoo aine kerrallaan, ei ryhmäkohtaisesti, eli ei katsota vaikka neonikotinoideja ryhmänä, vaan katsotaan jokaista ainetta erikseen. Näin on tehty ja suhtaudun todella luottamuksellisesti siihen, että tämä on asetamipridin osalta tehty hyvin luotettavalla tapaa. Joten jos minun pitäisi käsitellä vaikutuksia ympäristöön tai pölyttäjiin jämien enimmäismäärän osalta, niin todella ylittäisin komissiolle annetut toimivaltuudet, koska nämä tavoitteet eivät ole tässä mukana. Ne katettiin hiljattain kun asetamme Pridi hyväksyttiin 2018. Ähm, kun tämä on nyt mielessä, on selvää, että päätöslauselman luonnoksen huolet on otettu huomaan, huomioon, kun tämä aine on hyväksytty ja kun on arvioitu ja enimmäismäärää. Vielä lyhyesti ehdotetuista enimmäismääristä. Kuten sanoin, EFSA, ja tässä mielestäni pitäisi suhtautua EFSAn luotettavana toimijana – se on luotettava toimija ja se on sanonut, että tämä taso on turvallinen olivien ja oliviöljyn osalta. Jos halutaan puhua siitä, miksi jämien enimmäismäärää korotettiin, ja tällä viitattiin hyvään maatalouskäytänteeseen. Tässä haluttiin puuttua olivi kärpäsen luomaan ongelmaan. Se on tärkeä ongelma eteläisessä Euroopassa. Sillä fastidiosa on suuri huolenaihe, joten tiedon pohjalta ottaen huomioon turvallisuus voidaan korottaa ja minimimmäismäärää tälle tasolle. Uskoakseni tässä on myös väärinkäsitys, kun ajatellaan sitä, miten paljon kasvinsuojeluaineita käytetään. Kuulin nelinkertaisesti sen, mitä aikaisemman enimmäismäärän osalta käytettiin. On hienostuneempi tapa laskea tämä, joten jämien enimmäismäärän korottaminen ei suoraan vaikuta siihen, että ainetta käytetään. Enemmän me katsoimme näitä lukuja ja käyttö voisi lisääntyä enimmillään 40 prosenttia. Se ei voisi olla kolme tai neljä kertaa korkeampi. Ennen kuin lopetan puheenvuoron, niin haluaisin sanoa, että tämä asetus on hyvin tärkeä tässä muodossaan, koska se on myös alentanut monien jäämien enimmäismäärää, esimerkiksi omenien ja päärynöiden osalta juuri siksi, että voidaan suojella kuluttajia paremmin, koska näitä jämien enimmäismääriä on laskettava, jotta voidaan huolehtia korkeasta kuluttajasuojan tasosta. Tämä on siis tärkeä asetus, jotta voidaan paremmin huolehtia kuluttajien turvallisuudesta. Tässä noudatetaan täysin tämän enimmäismäärä tekstin tavoitteita. Komissio ei ylitä toimivaltaansa ja ympäristön suoja ja esimerkiksi meläisten ja pölyttäjien turvallisuuskysymys on otettu huomioon, kun tehoaineen uudelleen tarkastelu tehtiin, ja se johti vähän aikaa sitten asetamipridin uudelleen hyväksyntään. Tässä kaikki kiitos. Kiitos oikein paljon. Voimme siis sopia olemamme eri mieltä tästä kysymyksestä. Äänestys on huomenna. Katsotaan sitten, mikä on äänestyksen tulos. Close subject. Tähän päättyy tämän esityslistan kohdan käsittely. Siirrymme keskustelun komission kanssa täytäntöönpanoasetuksesta eräiden tehoaineiden mukaan lukien klooripyrofossin hyväksynnän voimassaoloajan pidentäminen. Siis keskustelu komission kanssa. Aloitetaan komissiosta, komission edusta ja Jylken, voitteko alustaa tätä aihetta? Kiitos oikein paljon puheenjohtaja puheenvuorosta. Tämä aine klorpyrifossi tai itse asiassa klorpyrifossin metyyli hyväksyttiin 2006 sen jälkeen, kun tehtiin laaja arviointi ja näiden aktiiviaineiden hyväksyntää tarkastellaan juuri uudelleen EU:ssa ja varmistetaan, voidaanko jatkaa tätä hyväksyntää vai ei. Nykyinen hyväksyntä on voimassa tammikuuhun 2020 asti ja äskettäin niitä jatkettiin jäsenvaltioiden tuella. Tämä tapahtui 2018 lokakuussa, jotta voitiin, voitaisiin saada EU-katsaus loppuun laadittua. Haluaisin muistuttaa, että torjuntoaineasetuksen 207-2019 pohjalta komission on laittava aktiiviaineiden hyväksyntää silloin, kun sellaista syistä, mitkä hakijasta eivät johdu, tämä hyväksyntää menee umpeen ennen kuin uudistamis päätös tehdään. Tämä oli vähän hankalaa, mutta tämä tarkoittaa sitä, että jos tapahtuu viivästyksiä, jotka eivät joudu siitä, että jos jotenkin hakijan syytä, niin komissio joutuu tätä hyväksyntää jatkamaan. Ja näin oli tehtävä, näin teimmekin, kun jäsenvaltion, eli tässä tapauksessa Espanjan arviointi raportti on tulossa myöhässä siksi, että siihen on kerättävä paljon monimutkaista teknistä tietoa. Eli tehdäkseen tämä selväksi, tätä arviointia vielä tehdään ja me olemme lainsäädännön pohjalta joutuneet pidentämään tätä hyväksyntää tietylle aikamäärälle, jotta tämä arviointityö voidaan tehdä loppuun. Tämä uusi arviointi ottaa huomioon kaiken käytettävissä olevan tiedon ja siinä tietysti huomioidaan uusien tieteellinen ja tekninen tieto. Kaikkien jäsenvaltioiden asiantuntijat ovat työssä mukana myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Kun tämä tieteellinen arviointi saadaan loppuun tehtyä, EFSA julkaisee lopputuloksen tästä 2019 toiselle puoliskolle sitä odotetaan. Ja tietysti sitten tämän päätelmän pohjalta komissio päättää joko suosittaa, että hyväksyntää uudistetaan tai sitten toimitaan jollain muulla tavalla. Haluaisin myös mainita, että aikaisimpina vuosina, kun täällä puhuttiin enimmäisjäämämääristä, niin klori, klorpyrifossin enimmäismääriä tietyissä elintarvikkeissa oli allennettu sen jälkeen, että 2015 tehtiin hyvin laajat selvitykset ja 2017 myös. Jos jatkossa tarvitaan uusia enimmäisjäämätasoja tai toimia niiden suhteen, niin tätä mietitään siinä vaiheessa, kun tämä arviointi saadaan pöydällemme Mediossa on äskettäin tästä asiasta puhuttu ja haluaisin korostaa sitä, että EU:ssa arvioijat tarkastelevat eh, ihan raaka tietoa, ei ainoastaan yhteenvetoraportteja ja jäsenvaltioille ja EFSAlle aina kerrotaan uusimmasta raportista. Ja tässä vaiheessa haluaisin tehdä selväksi, että toisin kuin mitä on sanottu, niin komissio on sitoutunut siihen, että aktiiviaineita poistetaan markkinoilta, jos ei voida osoittaa toteen, että tiukkoja eh, hyväksyntäkriteereitä on noudatettu. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt kollegat voivat käyttää puheenvuoron. Edustaja Rivasi, olkaa hyvä. Komission tasolla uskoakseni ei ole aivan samanlainen tapa tarkastella asioita. Me keskitymme kuluttajan suojeluun ja tässä kyseessä on virasto, joka on moitteeton, jossa meillä on jonkinlainen tutkintavaliokunta, joka EFSA ja sen suhdetta torjunta-aineisiin tarkastelee. Se odot, osoittaa, että jonkinlainen ongelma on olemassa, muuten näin ei tulisi toimia EFSAn suhteen. Tämä oli ensimmäinen huomioni. Niin minä olen hiukan hämmästynyt siitä, mitä te sanoitte, sillä tämä klopyrifos on ähm, kasvinsuoja-aine. Tiedämme, että se on äh, neurologisesti vaikuttava aine, äh, sellainen aine, jota hyvin laajalti Euroopan unionissa käytetään. Ja yksi viidestä kaikkein useimmin vihanneksista viljoista ja hedelmistä löydettävä torjunta-aine. Ja tässä on uudelleen käyttöönottopyyntö. pyyntö Espanja ei ole toimittanut tietoja. Ongelma tässä on se, miksi Espanja on käyttänyt näin paljon aikaa tämän torjunta-aineen arviointiin. Ja koska jäsenmaa on nyt myöhässä, te annatte automaattisesti vuoden lisäaikaa käytölle. Minä olen katsonut yksityiskohtaisesti tilannetta. Meillä on ollut hyvin paljon ongelmia, jotka liittyvät eh, tämän torjunta-aineen käyttöön. Ensinnäkään kahdeksassa eurooppalaisessa jäsenmaassa se on kielletty Tanska, Suomi, Saksa, Liettua, Latvia, Slovenia ja Ruotsi ovat sen kieltäneet. Ja miksi se on tapahtunut? Siksi, että että nämä maat ovat tarkastelleet raakatietoa. Meillä on hyvin paljon tutkimuksia, joita on asiassa tehty, ja nämä tutkimukset osoittavat, että tämä kyseessä oleva torjunta-aine on neurotoksinen, se on hormonihäiritsijäaine ja niin edespäin, hormonallinen haitta-aine. Ja haluaisin sanoa, että me olemme tehneet testin hiusten suhteen. Olemme äh, yli 150 hiusta analysoineet äh, kuuden eri eurooppalaisen maan asukkailta eräissä maissa, kuten Saksassa. Äh, tämä tehtiin, vaikka nämä maat ovat kieltäneet kyseisen torjunta-aineen käytön, ihmisten hiuksista löytyy sitä yhä edelleenkin. Tämä tarkoittaa sitä, että näitä torjunta-aineita löytyy ihmisten hiuksista. Ja te tiedätte, että hius kasvaa sentin kuussa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että jonnekin tämä aine kertyy jäämiksi ja ihmiset sitten syövät sitä vihannesten ja hedelmien seassa. Nyt kun tarkastelemme kaikkia yliopistotutkimuksia, jotka ovat paljastaneet asioita ja tuoneet esiin sen, että teollisuus on aliarvioinut riskejä hyvin suuresti – ja tässä minä näen, että teillä on tutkimus, joka on tehty ja näihin tieteellisiin epäilyksiin liittyen. Me nyt todellakin pyytäisimme, että komissio pyytäisi tämän, kieltäisi tämän torjunta-aineen käytön. Katsokaa nyt, mitä tapahtuu kuluttajien joukossa. Kukaan ei halua enää sellaisia tuotteita, käyttöön, jotka ovat neurotoksisia, torjunta-aineita sisältäviä ja niin edespäin. Ja mitä te teette? Te jälleen kerran vuodella jatkatte käytön lupa-aikaa ja puhutte riskien vähentämisestä. Me olemme LMR, siis näitä jäämän enimmäismääriä vähentäneet vihanneksista ja hedelmistä. Olemme käsittäneet, että tämä oli vaarallista ja siksi olemme toimineet, mutta emme kuitenkaan olivien ja oliiviöljyn suhteen halunneet toimia. Se on kyllä ongelma, jos me emme halua puuttua näihin jäämän enimmäismääriin. Minä olen sitä mieltä, että te ette lainkaan kiinnitä huomiota kansan terveyden suojeluun tässä. Ja komissio, ensi vuonna on vaalit tulossa ja me olemme aina pitäytyneet, koska olemme hyvin eurooppamielisiä siinä, että Eurooppa suojeluu. Teidän toimintanne ja EFSAn toiminnan kautta te olette tuhoamassa sen kansanterveyden suojelun, jota me olemme rakentaneet askel askeleelta Euroopassa. Te olette nyt mukana vastaamassa populismiin, joka Euroopassa rehottaa. Teillä on oma ne, jos kahdeksan valtiota ei ole kieltänyt tämän tuotteen käytön. Käyttäkää nyt varovaisuusperiaatetta, katsokaa kaikkia tutkimuksia, joita on käytössä ja kieltäkää tämä tuote, muuten vaikuttaa siltä, että palvelette vain näiden suuryritysten, teollisuusyritysten etuja, jotka näitä aktiivisia aineita haluavat tuoda markkinoille. Tässä komissio on aivan kätyrinä. Ei ole totta, että jäsenmaat vaativat tämän torjunta-aineen käyttöä. Kahdeksan maata on sen jo kieltänyt. Kiitos edustaja Rivasi. Edustaja Pedicini. Bene, grazie presidente. Io... Äh, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä täysin jaan, jaan sen, mitä kollega Rivasi tuossa sanoi. Ja suoraan sanottuna sanoisin, että kun katsomme, mitä tässä on äh, tehty tämän kauden aikana, täytyy sanoa, että varovaisuusperiaate tälle ole koskaan neudotettu. Tässä mielestäni Tämä periaate, jonka pitäisi olla vallalla toimielimissä, sitä ei koskaan ole noudatettu. Meillä on aina näitä vanhoja argumentteja siitä, että käyttö on raukeamassa, mutta emme ole varovaisia tässä yhteydessä. Meillä on neurotoksinen torjunta aina kyseessä, joka vaikuttaa lasten aivojen kehitykseen. Tämä on anset todennut, se on ehkäpä kaikkein arvovaltaisin tieteellisen, tieteellinen julkaisu, siis minä tätä itse asiassa Lancet on todennut. Ja me olemme käsittäneet, että kaikkia Lojarkin julkaisuja puolestaan ei pidä aina ottaa huomioon. Olen siis täysin samaa mieltä kollega Rivesin kanssa ja mitä tulee EFSAan, se on ainut virasto, joka voi tieteellisen lausunnon valmistella ja niin edespäin. Ja tässä yhteydessä kaikista huolimatta komissio on aivan rauhallisesti pidentämässä jälleen kerran käyttöaikaa. Minkälaisia intressejä siinä on, että näitä myrkyllisiä tuotteita, niiden käyttöaikaa pidennetään? Mitä intressejä tässä taustalla? Minä en halua mitään kysymyksiä komissiolle esittää, koska tiedän, mihin se johtaa, mutta Täytyy todeta, että klopyrifos on jotakin, mitä suihkutetaan suoraan esimerkiksi banaanilaatikoihin eh, ja sitä käytetään yhdessä erään sienten torjunta-aineen kanssa, joka on erittäin neurotoksista ja erittäin myrkyllistä. Ei tämä sano kenellekään nyt hyvää ruokahalua. Kuka muu halusi käyttää puheenvuoron? Jos ei muita, niin komission. Edustaja saa puheenvuoron. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos myös näistä puheenvuoroista. Minun on sanottava nyt muutama asia. En mitenkään vähättele riskejä, vaan sanon, että tätä asiaa juuri tarkastellaan ja tämä tarkastelu meneillään ja todella hienoa, että me saamme sitten tämän raportin pöydällemme ja näin voidaan sitten ryhtyä asianomaisiin toimiin. Minä en ole ollenkaan vähätellyt täällä mitään riskejä, eikä meillä ole mitään tarkoista tehdä näin. Ei komissiolla eikä EFSAllakaan ole mitenkään tarkoitus eh, tuhota kuluttajan suojaa ja tämän minä kyllä kiistän aivan täysin tällaisen väitteen. Mutta sitten toisaalta on olemassa puitteet, on olemassa lainsäädäntöä, jota ei voi jättää huomiota, on varovaisuusperiaate, johon on viitattu, sitä voidaan käyttää ja sitä on käytetty. Haluaisin viitata siihen, miten yleinen elintarvikelaki toimii. Me olemme käyttäneet sitä bisfenoli A-tapauksessa. Haluaisin tästä muistuttaa. Mutta kuten sanoin, me odottelemme tämän eh, tarkastelun lopputulosta ja sen pohjalta sitten voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin. Edustaja Rivasi, te mainitsitte, että tämä aine on kielletty muutamassa kahdeksassa jäsenvaltiossa. Minusta olisi kuitenkin parempi sanoa, että kasvinsuojelutuotteille ei anneta lupaa tietyissä jäsenvaltioissa. Ja voin sanoa, että tämä on aika normaalia siinä mielessä, että jos kyseistä, eh, kyseisiä tuholaisia ei ole, niin sitten jäsenvaltioissa ei anneta lupaa tuotteille, vaikka tämä aktiiviaine olisi Euroopan tasolla hyväksytty. Ja tämä koskee monia eri aktiiviaineita tämä tilanne. Eli jos nyt sitten lopuksi sanoisin, että me olemme täysin sitoutuneita ryhtymään toimiin heti, kun tämän kannan itsellemme saamme ja tai tämän lausunnon ja haluan myös korostaa sitä, että me ollenkaan vähättele mitään riskejä Jo olen vakuuttunut siitä, että se mitä täällä on esitetty, siihen palataan sitten jäsenvaltioiden toimista riskiarviointiprosessin yhteydessä. Kiitos oikein paljon kaikille. Tähän päättyy kokous. Nähdään huomenna yhdeksältä mukavaa iltaa.